Chers collègues, bonjour. Je vous propose de... Rakkaat kollegat, ehdotan, että aloitamme valiokunnan kokouksen. Voisitteko istua paikoillenne ja lopettaa keskustelun? Kas näin. Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen kuten viides huhtikuuta todettiin. Kohdat 5. Väestörakenteen muutos ja vaikutukset EUn tulevan kohesiopolitiikkaan. Rova Essayahin lausunto vaihdetaan kohdan yhdeksän kanssa, joka on komissio viides kohesiokertomus ja kohesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen. Jos muita esityslistaan liittyviä huomioita ei ole, se hyväksytään näin. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on niitä kuusi kappaletta. Ensinnäkin tämä kokous välitetään internettiin, kuten tavallisestikin. Toisekseen haluaisin kertoa teille, että 16. maaliskuuta äänestyksen jälkeen täällä valiokunnassa ensimmäinen trilogi herra Kastlerin mietinnöstä, kun kysymys on eurooppalaisesta vuodesta, jolla juhlistetaan aktiivisen ikääntymisen vuotta. Pidetään tänään illalla kello 18.45 lähtien ja saatte tiedot näiden neuvotteluiden kulusta. Kolmas tiedonanto Ilmoitus liittyy suulliseen kysymykseen ja ilon äh, kotiapulaisiin liittyvään toimintaan. Koordinaattoreiden kokouksessa me teimme jo kompromissitekstin, joka liittyy tähän suulliseen kysymykseen ja myöskin päätöslauselmaehdotukseen, joka liittyy näihin kotiapulaisiin siis. Ähm, ja Näihin kahteen tekstiin on jätetty viisi tarkistusta, 61 suulliseen kysymykseen ja joka tapauksessa kaikki nämä hyväksyttiin laajalti, kun ajatellaan niitä kaikkia täysistuntoon liittyviä rajoitteita, jotka liittyvät siis näihin päätöslauselmiin. Ja kysymys on siis kompromissitekstistä, jonka ovat laatineet koordinaattorit. Neljäs ilmoitus puheenjohtajalta löydätte sieltä äh, papereiden joukosta mietinnön, jonka sihteeristö on laatinut ja äh, valiokuntammehan on käynyt vierailulla New Yorkissa. Äh, tästä vierailusta siis on kysymys ja todella viime mm, helmikuussa siis valtuuskunta tältä valkuusta kävi New Yorkissa YKssa. Ja viidentenä kohtana myös sieltä papereiden joukosta löydät ja rakkaan valmistelemaan valmisteleman asiakirja, joka liittyy keskusteluun, ei anteeksi, jossa kyse on, siis kyse on ilmoituksesta, keskustelusta työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa Euroopan sosiaalisesta roolista. Ja tämä keskustelu siis järjestettiin 16. päivä maaliskuuta. Ja saatte tämän englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Ja lopuksi vielä haluaisin toivottaa tervetuloksi kaksi kollegaa, jotka eivät kuitenkaan ole vielä täällä, joten jääköön se myöhempään. Tulemme siis kohtaan kolme esityslistalla. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 15.16. maaliskuuta. Mitään huomiota tähän ei ole. Näin ollen tämä pöytäkirja on hyväksytty. Sitten siirrymme kohtaan neljä jonka myötä lähdemme tarkistelemaan kompromistarkistuksia kollegamme Richard Fabrin mietintöön, jossa kyse on sosiaalipolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta, työnormien ja sosiaalisten sääntöjen edistämisestä ja eurooppalaisen, eh, eurooppalaisesta yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta. Herra esittelijä, annan teille puheenvuoron, mutta Ilmeisesti sitä Rova Mora haluaa puheenvuoron. Kyllä, rouva puheenjohtaja, sitten sen jo ilmoittaakin, mutta kuten huomaatte, minä tässä nostin niin koska haluaisin kiinnittää huomioon siihen sekaan, että regivaliokunnassa niin, kolme kohtaa regivaliokunta on ne halunnut laatia ja itse asiassa ne ovat tämä meidän valiokuntamme vastuualuetta ja kysymys on Euroopan sosiaalirahaston rahastosta ja haluaisinkin, että te reagoisitte tältä osin äh, valiokuntamme nimissä, kaikkien nimissä, jos näin äh, tämä teille sopii, ole pahoilla, että keskity teille. No ei suinkaan, äh, tämä ei ole jäänyt minulta huomaamatta ja olen itse asiassa jo aloittanut menettelyt, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan korjata tämä asia ja jotta rouva vastusesittelijämme tässä viidennessä taloudellisen sosiaalisen kohesion mietinnössä äh, kertomuksessa, äh, että tämä asia saadaan reilaan ja että pääsemme hyvään sopuun myöskin kyseessä olevan kanssa ja vastuuvaliokunnan osalta myös. Rova Meisner. Ich wollte mich eigentlich erst äußern, wenn Herr Falber sich gemeldet hat. Ich bin Schattenberichterstatter. Minä oikeastaan halusin puhua vasta sitten, kun Ralf Fiber on puhunut, koska minä olen varjaesittelijä. Euh, Monsieur Casa, Olkaa hyvä. I haven't un- niin, puheenjohtaja, en ymmärtänyt, mitä tarkoititte, kun on kyse tästä ILOn sopimuksesta. Sanoitte, että on paljon tarkistuksia ja niistä on päästä veron. Sen me teemme huomenna kun äänestämme, voitteko selittää? Puhun liian nopeasti, selvitän tämän hitaammin. Siis jos huomenna olisimme äänestäneet kaikista tarkistuksista, olisi ollut sellainen vaara, että olisimme kaksinkertaistaneet tuon päätösosmatekstin pituuden. Mutta koska nyt valiokunta ehdottaa päätöslausumaa, ehdotusta täysistunnossa suullisen esityksen pohjalta työjärjestyksessä sanotaan, älkää kysykö miksi ja miten, mutta kuitenkin siellä määrätään, että me emme voi ajatella kuin vain 1500 merkkiä per sivu ja tämä neljällä sivulla. Jos olisimme siis hyväksyneet kaikki jätetyt tarkistukset, ja joita oli siis 61 kappaletta, niin silloin olisimme kaksinkertaistaneet tämän tekstin pituuden, joka meille on kuitenkin tarkkaan määritelty. Ja näin ollen koordinaattoreiden kokouksen aikana laadimme kompromissitekstin, joka löytyy sieltä papereiden joukosta. Ja pyydän, että tarkkaan sitä katsotte. Koordinaattorinne herra Jabba Öri on tähän kokoukseen osallistunut ja sovimme siis tästä tekstistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Tietyt tarkistusten jättäjät vetivät pois omat tarkistuksensa, kuten minä esimerkiksi, ja toiseja taas kehotettiin, jos valitettavasti asialle kompromissitarkistukseen tullut kirjatuksi, palaamaan äänestyksessä näiden tarkistusten jättämisen. Toivon mukaan nyt olen vastannut tähän kysymykseen. Selvä, kiitos. Ja jos sitten ei ole mitään muuta. Annan nyt sitten esittelijälle puheenvuoron. Kiitokset kärsivällisyydestänne, herra Falbra. Já budu stručný, protože jsem na předchozích zasedáních Employment Committee řekl. Aikaisemmissa kokouksessa olen sanonut, mitä ajattelen mietinnöstäni tarkistuksista ja tulee kompromisseihin. Olemme sopineet suurimmasta osasta kompromisseja Veronikan kanssa ja sovimme. Hylkäsin yhden Meissnerin mietinnön ja hylkään sen yhäkin, enkä minä yhtään välitä siitä, jos ihmiset äänestävät minut nurin. Rova Meissner. Ja, vielen Dank. Ja, das war ja ein niin, kiitoksia. Sepä oli lyhyt lausunto. Mehän puhuimme eh, esittelijä herra Falber ja minä Alden näkemyksistä, kompromissitarkistuksista. Meillähän on kompromisseja g asti ja voimme tukea näitä kompromisseja. Meillä on ongelmia kompromissi Fn suhteen, koska me haluamme, että olisi tasa-arvoista kohtelua eurooppalaisen sosiaalimallin ja kilpailukyvyn ja menestyksen välillä. Ja tässä kompromissi akka sanotaan, että sitä ei tulisi missään tapauksessa heikentää äh, kilpailukyvyn ja mukataloudellisten etujen puolesta. Minä haluaisin, että äh, tässä saataisiin aikaan tasapaino, siksi meillä on ongelma tämän kompromissin suhteen. Äh, siinä on kyllä otettu huomioon tarkistuksemme, mutta ei sillä tavoin kuin halusimme. Siksi tämä aiheuttaa meille ongelmia. Yritimme sopia tästä asiasta eilen, emme päässeet yhteisymmärrykseen ja siksi Alte vieläkin äh, pitää tätä kohtaa ongelmallisena. No, mutta muuten nyt oli hiukan ärtynyt hyvä puheenjohtaja, kun sanoit, että ei kaikkia tarkistuksia voi ottaa mukaan, koska minä kyllä lähdin siitä, että äänestämme tietenkin kaikista tarkistuksista, jotka ovat tässä edessämme, vai onko tässä nyt mitään muutosta. En nyt ole tarkastanut tätä tekstiä, joka on kansiossa, että onko se sama teksti kuin aikaisemmin, mutta lähden siitä, koska yleensä on tekstiä, sitten on tarkistuksia, sitten katsotaan, mitä tarkistuksia hyväksytään, mitä ei. En tämä tietenkään saisi olla liian pitkä, mutta kyllä minä nyt ajattelin, että tarkistuksilla eivät aiheuta mitään tarkistuksella ei ole mitään ylärajaa pituudeltaan, vain alkuperäistekstillä. Rova Mesner, olette täysin oikeassa, mutta tässä on pieni sekaannus näkemyksessänne, sillä raja, rajoitus ei liittynyt tähän esityslistan kohtaan, josta jo muistutin, vaan erääseen ilmoitukseeni, joka liittyy ehdotukseen, jota valiokuntana me olemme pyytäneet täysistunnossa äänestettäväksi, mutta jos teidän Falbrin äh, mietinnön tarkistusten osalta on jotain huolta, niin ei huolta. Ja toivomme kuten tavanomaisesti ensiksi äänestämme kompromisseista, jos ne hyväksytään, no sitten äh, raukeavat äh, niiden kattamat muut tarkistukset, ja jos sitten taas niitä ei hyväksytä, niin silloin äänestämme tietysti työjärjestysten mukaisesti näistä vastaavasta kymmenestä tarkistuksesta. Nyt rouva Lopet Fontanier. No se on sitten selvä. Merci madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin, ja jenom stručnou reakci. Hledání vyváženosti za každou cenu je cesta do pekel. Tässä eh, että tasapainoa eh, hinnalla millä hyvänsä, niin se on kyllä tie helvettiin. Eh, no niin, tämän viittauksen eli ollut raamatullinen <laughs> viittaus, johon varmasti täytyy johda keskustelujamme. Haluan antaa puheenvuoron Rova Lope Fontanielle. Kiitokset Rova puheenjohtaja. Vähän tämän kehotuksen mukaisesti haluaisin, tai päinvastoin oikeastaan haluaisin kiittää esittelijää, joka on ottanut tässä paljon asioita huomioon kompromissitarkistuksessa, otan huomioon hänen vastahakoisuutensa, ottaa huomioon tiettyjä seikkoja, mutta äh, tässä olla kuitenkin kriittisellä kannalla, mikä on varmasti ihan hyvä. Ja uskon myöskin, että meidän täytyisi välittää, jos hyväksymme siis tämän lausunnon, ähm, niin meidän olla tietoisia siitä, että työntekijöiden oikeuksien suojelu äh, ei ole sillä tasolla, kun se pitäisi olla monissa maissa, mukaan lukien monissa jäsenmaissa, mutta tietenkin joskus eh, ei myöskään ilon eh, yleisopimukseen noudateta, kuten tässä aivan oikein lausunnossa sanotaan, mutta mielestäni on kuitenkin hyvin tärkeää muistaa, että talouskriisin aikoina meidän ei pidä myöskään eh, estää ja emme voi kieltäytyä tästä eurooppalaisesta sosiaalisesta mallista, joka on niin hyvä – Äh, tuonut hyviä tuloksia ja äh, en tiedä haluako nyt äh, tässä vielä tarpeen jättää vaikkapa eurooppalaista sosiaalimallista tarkistus, jotta myöskin Allin kollegat voisivat äänestää tätä, tämän puolesta. Minun puolestani tämä ei aiheuta mitään ongelmia, mutta haluaisin jättää kuitenkin tällaisen kompromissitarkistuksen, koska uskon, että on tarpeen pitää kiinni tästä sosiaalisesta eurooppalaisesta mallista ja äh, haluaisin todella vielä kiittää äh, esittelijää ja muitakin kollegoita, koska uskon, että olemme varmasti tätä myötä saamassa oikein, hyvää, oikein hyvän asiakirjan. Kiitos, mutta jos ymmärrän oikein hyvin, niin tällä hetkellä te voitte siis tukea tuota F-kompromissitarkistusta sillä tavalla, kun se on laadittu. Kyllä, aivan oikein, tuen sitä. Madame Stanoka, puis... Rova Stanoka ja äh, sitten, kukas lienee seuraava? Stanuka. Yes, thank you. I'm a shadow for, for the Greens. And, um... Niin, olen vihreiden varjoesittelijä. Ja kiitän myös herra Falbria hänen joustavuudestaan. Ähm, hän ei siltä vaikuttanut, kun olimme ensimmäisissä keskusteluissa, mutta meillä oli hyvin hedelmälliset keskustelut Strasbourgissa ensimmäisellä viikolla, kun sovimme suurimmasta osasta tarkistuksia, kun meidän ryhmämme tarkistukset olivat siellä mukana, erityisesti kompromissi A, sitten kompromissi F ja kompromissi G. Joten periaatteessa me tuemme esittelijän linjaa. Ainoa ero on, että emme ole niin skeptisiä kansainvälisten työjärjestön roolista ja ainoastaan kompromissi F, joka, jossa vedotaan komission edistämään VTOn läheisempää yhteistyötä työjärjestöön ja siinä asetetaan joitakin esimerkkejä. Tämä on erittäin tyydyttävä ja toivon, että kollegat tukevat sitä, joten onnittelut Eh, herra Falberille. Kiitoksia puheenjohtaja. Madame Zimmer, puis Madame... Zimmer, sitten Ja auch von meiner Seite aus erst einmal... Uh... Niin, omasta, omalta osaltani ryhmäni tukee edustaja Falberin linjaa ja minusta tuntuu, että kompromisseissa – ehkä pystyttiin osittain vielä pitämään tämä linja ja esittelijä kompromissineuvotteluissa yritti pitkälti varmistaa, että ILOn kannat ja ILOn että ILOn direktiivestä pidettiin kiinni, niitä, sitä ei saa nyt heikentää, eikä nyt saa syntyä sellaista mietintöä, on jokainen saa vielä omansa mukaan ja parlamentin kanta vesittyy. Ja siksi haluaisin sanoa, että minun mielestäni kompromissi F, sen tämä voitaisiin juuri vielä tukea, mutta ehkäpä tämän kompromissi, jos tämä kompromissi vielä heikkenee, niin sitä en voimme hyväksyä me emme ole tässä kompromississa mukana, mutta tässä on kyse äänestyksestä ja kokonaisäänistä. Madame euh, la Présidente. Rouva puheenjohtaja, haluaisin toisaalta sanoa, että eilen Alessandro Serkasin kanssa pysyvässä työ ryhmässä äh, ammattiliittojen kanssa myöskin. Meillä oli hyvä työistunto tästä mietinnöstä. EPPn osalta olemme täysin myönteisellä kannalla kaikkien kompromissitarkistusten osalta. Siellä ovat kaikki meidän ehdottamamme tarkistukset ja olen iloinen tästä hienosta työstä, jota varjoesittelijät ovat tehneet, jotta näin olemme päässeet todella sellaiseen tilaan, että kaikki eri näkökulmat on otettu huomioon tässä lausunnossa, joka vie eteenpäin, mietinnössä, joka vie eteenpäin sosiaalista Eurooppaa. Kiitokset haluatko joku muu? Ja, no minä ajattelin, että minä unohdinkin jonkun, siis herra Thomas Mann tietysti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin taata teille, en eh, tunne oloani syrjityksi, mutta eh, eh, kun hymyilitte minulle, niin huomasin, että olen listalla. Richard, haluan kiittää siitä, mitä olet tehnyt, jos nyt verrataan 155 eri ehdotusta on ollut ja nyt siitä on löydetty kompromissi ja eräänlainen, no ei tie helvettiin, mutta no ei mahdollisesti myöskään taivaaseen, mutta jotain, mistä voimme olla yhtä mieltä, niin olemme tehneet yhden tärkeän askeleen sinun johdollasi. Ja nyt varjoesittelijöiltä on kuullut, että kuinka tärkeää se on, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Se, että tässä huomioidaan ilo, se on erittäin tärkeää. Minusta on erittäin tärkeää, että meidän eurooppalainen sosiaalimallimme, että sitä tuetaan huomioiden, että on erilaisia kansainvälisiä ulottuvuuksia tässä mukana. Se on asia, jota ei kuitenkaan aina nosteta riittävästi esille. Sitten yritysten sosiaalinen vastuu toivottavasti tässä pysyy vapaaehtoisuus, koska meillä on paljon yrityksiä, joita on painostettava hieman, mutta meillä on erinomaisia yrityksiä, jotka ovat tuoneet paljon menestystä, koska ne ovat ottaneet malleja muilta. Esimerkiksi PK-yritysten rooli on tässä erityisen tärkeä, koska mm, ne pystyvät hyvin käsittelemään sosiaalista vastuuta, mutta kun on sitten kuule, kyse byrokratiasta, niin he eivät sitä haluaisi lisätä. Me voimme oppia toisiltamme ja meidän tulisi motivoida yrityksiä, joten ehkä voisit tästä vielä jotain sanoa, mutta EPPn riveistä voimme hyvin paljon tukea useita tarkistuksia mm, josta olet tehnyt hyviä kompromisseja, joten helvetistä olemme kyllä kaukana. Hienoa. Rova Maisner, te kyllä jo käytitte puheenvuoron, niin yleensä ei ole tapana, että... Voisit zwei Dinge sagen zum Niin kyllä, näin on, mutta pyydän anteeksi. Halusin aluksi myös kiittää esittelijä. Olemme monissa kompromisseissa samaa mieltä. Minä sen unohdin, koska niin nopeasti sain puheenvuoron, unohdin se, koska se tuli niin nopeasti. Ja kompromissi Fstä sitten kyllä varmaan pääsemme vielä sopuun. No, ja en tiedä, mentiinkö tässä nyt niin kauas, mutta nyt sitten esittelijä saa päättää tämän keskustelun. Haluatteko käyttää uudelleen puheenvuoron? Vai, kyllä. Ne, jaksi chci jenom poděkovat všem, co vystoupili. Mám radost z toho, co tu zaznělo. Niin, kiitokset kaikille niille, jotka käyttivät puheenvuoron ja kiitokset kaikesta tästä. Olen iloinen siitä, mitä kuulin. Hyvä juttu, sanoo puheenjohtaja. Nyt tämä oli varmasti hyödyllinen keskustelu. Äänestämme tästä mietinnöstä huomenna. Ja sitten siirrymme kohtaan viisi esityslistalla ja annan puheenvuoron Rova Essejahille. Elle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 niin, todellakin. Me muutimme viitosen yhdeksikön järjestystä ja nyt olemme sitten äh, kohdassa viisi ja otamme kohdan yhdeksän. Annan puheenvuoron Rovan Lope Fontanielle. Kyseessä on komission viides kohesiokertomus ja kohesiopoliittinen strategia vuoden 2013 jälkeen. Ja tästä mietinnöstä olemme jo keskustelleet. Tässä on tiettyjä äh, päällekkäisyysongelmia, jotka ovat aika onnellisia. Tässä siis Regi-valiokunta on myöskin laittanut kauhansa soppaan toivon mukaan esittelijät tästä asiasta pääsevät sopimaan, koska muutoin valiokunnan puheenjohtajat joutuvat sitten peistä taittamaan. Nyt esittelijällä on puheenvuoro, valmistelijalla on puheenvuoro, jotta voitte meille tämän lausuntoehdotuksenne esitellä. Kiitokset puheenvuoroja. Toivon mukaan näin menee ja voin sanoa, että todellakin olen jo kokoustanut useasti Äh, esittelijän kanssa regivaliokunnasta ja toivon mukaan mitään ongelmia ei tule. Sitten jatkan espanjaksi. Äh, EUn kohesiopolitiikka, johon kuuluu myöskin kohesio rahastoja, joka on tuossa viidennessä kohesiokertomuksessa selkeällä tavalla edistää työllisyyden lisäämistä ja myöskin kestävää kehitystä Euroopan unionissa. Kohesion politiikan täytyy edellä olla tärkeässä roolissa. Erityisesti on otettava huomioon tämä nykytilanne eh, enemmän kuin koskaan kriisin vaikutukset ovat olleet hyvin voimakkaita ja ne ovat tuhonneet monia yrityksiä ja työttömyys on näin valtavasti lisääntynyt ja näin ollen on tärkeää, että tarvitsemme voimakasta kohesiopolitiikkaa ja riittävästi myöskin resursseja, jotka ovat riittäviä. Kriisi on antanut monta opetusta ja Euroopan unionin täytyy nyt pyrkiä eroon epätasapainoista ja katsoa tulevaisuuteen. Kohesiopolitiikka on avainasia tässä tavoitteessa. Äh, Lissabonin strategia ei toiminut ja entistä enemmän on tarpeen, että EUn strategia tuleville vuosilla, EU 2020 strategia toimisi todella kunnolla, jotta jäsenvaltiot äh, ja kaikki EUn politiikat tässä onnistuisivat, tarvitaan selkeitä tavoitteita ja niihin pääsemistä. Kohesiopolitiikka ei varmasti ole mikään poikkeus ja siinä on todella otettava huomioon sen prioriteetit tässä, prioriteetit tässä strategisessa suunnittelussa ja pyrittävä todella sen täyteen toteuttamiseen. Ja tämän takia on tärkeää, että me keskitämme temaattisesti kohesiopolitiikkaa jota pyrimme jollain lailla välttämään sen, että eri politiikat ovat pirstaleisia. Ja tässä komissio tarjoaa näihin erityishaasteisiin vastauksia, joita meillä tulevina vuosina on, ja ne ovat myöskin tässä 2020-strategiassa mukana, jotta taattaisiin parempi tuottavuus investoinneille. Meidän täytyy saada tehokkaampia toimia, ja että pääsisimme myöskin mitattavissa oleviin konkreettiseen tuloksiin. Meidän täytyy käyttää rahoja älykäämällä tavalla ja meidän täytyy myöskin pyrkiä priorisoimaan asioita EU-ssa sillä tavalla, että saataisiin lisäarvoa ähm, niin, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset olisivat tässä mukana ja itse asiassa regivaliokunta ottaa juuri nämä paikallistekijät mukaan, niin mielestäni se on todella välttämätöntä, että asiat toimisivat hyvin. On myöskin välttämätöntä, että olemme paljon strategisempia ja myöskin orientoituneempia näiden tulosten tuottamisessa ja sen takia me tarvitsemme selkeitä tavoitteita, joita voidaan myöskin mitata indikaattoreita tulosten määrittely ja äh, myöskin tulosten arviointi on tärkeää ja avoimuus on myöskin muistettava. On myöskin hyvin tärkeää, että joustavoitetaan ja vähennetään mahdollisimman paljon hallinnollisia taakkoja, joita, äh, joita äh, rahojen kanssa toimijat joutuvat kantamaan. Sosiaalirahasto on todella pyrkinyt lieventämään kriisivaikutusta pk-yrityksiin ja työntekijöihin. Pk-yritykset ovat hyvin tärkeitä ja sillä on avainrooli, kun tätä kriisiä pyritään torjumaan. Kriisi on korostanut tarvetta äh, sellaiselle kohesiopolitiikalle, joka todella äh, johtaa työpaikkojen luomiseen kohesiopolitiikalla ja sosiaalirahastolla täytyy tukea tällaista politiikkaa ja myöskin sitä, että annetaan jatkuvasti koulutusta työntekijöille niin, että he voivat sopeutua työmarkkinoiden uusiin vaatimuksiin. Kriisin myötä tarvitaan myöskin muutoksia ja kehitystä useilla talouden sektoreilla ja erityisesti tarvitaan uusia taitoja tällä vihreällä talouden sektorilla muista pilareista, joihin tämän sosiaali- ja kohesiopolitiikan pitäisi kehittyä. Voitaisiin mainita juuri uusien yritysten luominen ja tällä tavalla saadaan myöskin lisää työpaikkoja. PK-yrityksiä ei saa unohtaa, vaan tällä tavalla voidaan saada niiden kautta uusia ja innovatiivisia projekteja. Ja tässä karkeasti ottaen se, mitä tänään halusin sanoa, nyt odottaisin vielä äh, myös muiden puheenvuoroja, jotta voimme sitten lähteä kuuntelemaan vielä tarkistuksia. Kiitos. Rova Ja, vielen ähm, Kiitos. Minä kiitän esittelijää. Tässä tuli hyvin selväksi hänen tavoitteensa. Minun täytyy rehellisesti sanoa, että minulla on tämän tekstin kanssa ollut vähän ongelmia tunnistaa äh, kaikki tekijät. Tässä saattaa olla ulkoisia syitä. Tässä sivunumerointi ja muu oli vähän sekava. Tämä mietintö nyt kuitenkin on sisällöllinen perusta sille, miten me oman panoksemme yleiseen asetukseen ja puiteasetuksiin käsitämme. Ja minusta tässä on, tämä ei riitä vielä tämä työ. Kollega Piper on aluepoliittisessa valiokunnassa pääesittelijä ja häneltä tuli hyvin konkreettinen ja se oli ainakin äm, äm, äidinkielellä hyvin esitetty. Valitettavasti käännökset epäonnistuivat, mutta hän pystyi juuri ES, äh, sosiaalirahaston kanssa tämän yhteistyön selittämään ja käsitykset puitteista ja sisällöstä. Ja kun katsoo paperin, paperia, niin tässä näkee, missä, missä painopisteen tulisi olla. Minä teen työtä molempien asiakirjojen parissa ja tämä, y, tämän mietinnön yleiset mietinnöt on vaikea sovittaa siihen. Ja meidänhän täytyy täyttää tehtävämme ja se edellyttää konkreettisuutta. Minä uskon, että tämä on valiokunnan ja kaikkien varjoillisittelijoiden tehtävä, koska muuten me emme pääse eteenpäin. Ja on sataprosenttisen selvää, että kaikki sosiaaliset kysymykset ja köyhyyden vastaiden taistelu pitää hoitaa tässä valiokunnassa, ei muualla, koska rakenteellisesti meidän täytyy pitää kiinni siitä, mitä puheenjohtajat ovat sopineet ja toiseksi myöskin siksi, koska tämä äh, valiokunta omaa tiedon tähän tehtävään ja me voimme kyllä tehdä yhteistyötä. En usko, että tässä on sisällöllistä kiistaa, mutta meidän täytyy olla konkreettisempia ja meidän täytyy tehdä paljon tarkistuksia. Ja toinen asia vielä on kysymys koskien sisältöä. Te keskitytte hyvin tarkasti ihmisiin, jotka ovat työelämässä ja siellä heillä on, he tarvitsevat enemmän koulutusta ja heitä täytyy sopeuttaa uuteen, uusiin tilanteisiin, kriisiin ja muutoksiin. Se on totta kai tukemisen arvoista, mutta viime vuosina eh, edistys eh, köyhyyden vastaisessa taistelussa ja syrjäytymisen vastaisessa taistelussa on, on eh, tuonut kaksi uutta suuntaviivaa ulkopuolelta tämän alueen ja nämä Nämä ovat kaksi, Eurooppa 22 tavoitteissa asetetut rajat ja myöskin koulupudokkaiden määrä. Ja uskon, että äh, sosiaalirahaston tulee täyttää nämä tavoitteet. Sosiaalirahasto on se rahasto, jossa on kumppanuusperiaate vallalla ja se on ratkaisevaa. Siksi meidän täytyy pitää kiinni laadusta, jonka olemme tähän saakka saavuttaneet ja olla parempiakin. Ja Euroopan Ähm, sosiaali- ja talouskomitean ähm, äh, esitteli täällä tutkimuksen, jossa juuri konkreettisesti määriteltiin sitä, mitä pitää parantaa. Ja minun mielestäni meidän pitäisi ottaa ne asiat mukaan, jotta päästään eteenpäin, koska tämä rahasto nimenomaan on näitä kysymyksiä varten. Ja sitten vielä tässä on valiokunnan kanssa vähän päällekkäisyyttä, mutta sillä valiokunnallahan on vastuu naisten osallisuudesta, työmarkkinoihin, samapalkkaisuudesta ja syrjinnän kiellosta. Ja koska tämä on ratkaiseva tapaus eh, sosiaalirahastolle ja me olemme juuri komissiolta saaneet tutkimuksen, jossa todetaan, että monissa jäsenvaltioissa tätä ei ole huomioitu, vaikka se on rakennerahaston tavoite ja sopimuksen tavoite, niin sen pitäisi myöskin olla lisäpainopiste. Kiitos paljon. Euh, merci, äh, vice Mais... Kiitokset varapuheenjohtajalle, mm, mutta äh, kyllähän nyt en halua puolesta puhua Rova Lope Fontanien puolesta, mutta kyllä me tiedämme, jos on kerran tiettyjä äh, pakotteita, niin, äh, mutta te sanoitte tuossa alustuksessanne, että, että te olette ollut jo yhteyksissä herra Pfeifferin kanssa Piiperin kanssa, mutta ette kertonut kuitenkaan kuulemisenne tuloksia. Tarkoittaa tämä sitä, että herra Piiper vetää yli ne kohdat mietinnöstään, joka on meidän toimivaltaamme, koska tavoitteenahan on sitten, että nämä kohdat eivät ole siinä kohdassa, josta äänestetään riivaliokunnassa. Euh, että on ilmeistä, mutta uskon, että rouva puheenjohtaja varmasti puolustaa valiokunnan intressejä No, yksi juttu on se, että saamme hyvän mietinnön herra Piperin kanssa ja olen keskustelun kanssa, mutta toinen asia on sitten se, että sen jälkeen me tietysti jätämme oman paperimme omine päätelmimmene ja se ei välttämättä ole sama kuin herra Piperin asiakirja. Tästä varmasti meidän täytyy keskustella vielä näiden päivien aikana. Varmasti olette tiivissä kontakteissa. Kyllä, mahdollisimman paljon, mutta en tiedä onnistuuko se ole. Ei tarvitse olla pakko olla siis samaa mieltä. Kaikkien tärkeintähän on tietysti se, mikä on tämän valiokunnan vastuualuetta ja mikä ei. Huismenova ja sitten Zimmer. Merci, madame la Kiitos rouva puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella esittelijä Lope Fontanieta varjo esitellä ALDE-ryhmästä Tämä on hyvin laadittu lausunto ja mielestäni tässä on suurimmalta osalta tämän valiokuntamme vastuualuetta vastaavat kysymykset. Tässä kysymys on siis viidennestä kohesiokertomuksesta ja siinä on hyvin tärkeitä suosituksia, kun ajatellaan tätä talous- ja rahoituskriisiä. Ja niitä pitääkin käyttää mahdollisimman paljon, että voitaisiin saada uudelleen jaloilleen eurooppalainen talous. Vaikka komission kertomuksessa on edistytty, tehty kohesiopolitiikassa. Tarvitaan kuitenkin vielä kohdennetumpia toimia, jotta voitaisiin poistaa taloudelliset ja sosiaaliset erot Euroopassa ja torjua köyhyyttä ja myöskin pyrkiä torjumaan työttömyyttä. Minä tuen esittelen näkemystä siinä, että tarvitaan lisää synergiaa eurooppalaisen sosiaalirahaston ja EACRin välillä. Ja toivoisin, että tähän synergiaan luettaisiin myöskin mukaan eurooppalainen maatalousrahasto maatalouden puolesta, maaseudun kehittämisen puolesta sekä myöskin Euroopan unionin horisontaaliset ohjelmat. Tarvitaan sovitetumpia toimia, keskitetympiä toimia, jotta otetaan myöskin koulutuskysymykset, tutkimus ja vihreä energia ja teknologia. Ja no, mm, uskon, että vain tällä tavalla koordinoidulla toimilla ja kohdennetuilla toimilla keskeisissä prioriteeteissa voimme toteuttaa sellaista kohesiopolitiikkaa, joka onnistuu, ja päästä myöskin EU 2020 strategian tavoitteisiin. Ja ihan lopuksi haluaisin vielä lisätä, että uskon, että on hyvin tärkeää vahvistaa myöskin kumppanuusperiaatetta ja uskon, että siinä on katettava entistä paremmin myöskin paikallisia alueviranomaiset sekä myöskin sosiaalitaloudelliset kumppanimme, jotta mahdollisimman paljon tämä strategia 2020 voisi muodostua menestykseksi. Kiitos. Kiitokset ja kiitokset siitä ihan henkilökohtaisesti, että Voltairin ja Husson kielellä näin itseänne ilmaisitte. Se oli todella ilo teitä kuunnella. Rova Zimmer ja sitten herra Thomas Mann. Ja no, Aivan lyhyesti minun puolestani minä tuen todellakin pyrkimyksiä sen suhteen, että me valiokuntana kannamme vastuutamme sen konkreettisesta muotoilusta, mitä me ES Euroopan sosiaalirahastolta odotamme ja, ja otamme tässä selkeän kannan. Me tarjoamme yhteistyötämme tämän luonnoksen suhteen. Meillähän on vain naftisti aikaa, jotta voidaan lukuja ja kannanottoja tähän ottaa mukaan ja rakentaa tätä tätä asiakirjaa ja olenkin Schröderin kanssa samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme konkreettisia ehdotuksia, koska yleiset julistukset tuloksista ja, ja vaikutuksesta tulos, lähteistä vaikutuksista, niiden pitää johtaa siihen, että me selvitämme, mitkä indikaattorit ovat välttämättömiä tulosten suhteen, jotta päädytään tavoitteeseen, jotka ovat saavutettavissa ja, ja joita voidaan sitten myös valvoa ja, ja ovat läpinäkyviä niin, että ne voidaan toteuttaa. Yksi vaatimus esimerkiksi koskien köyhyysalusta, se, siihen liittyvät edellytykset sosiaalirahaston uudesta varustamisesta on otettava mukaan köyhyyden vastaiset vaatimukset ja syrjäytymisvastausvaatimukset ovat muuten hukkaan heitettyjä, jos ei, jos ei tätä konkretisoida. Kiitos. Kiitos Rova Thomas Mann ja sitten Rova Edith Bauer. Puheenjohtaja, haluan kiittää Veronikia siitä, että meillä on mahdollisuus ollut saada tällainen mietintö perustaksi. Veronik teki selväksi, mikä tavoitteemme on. Me haluamme saavuttaa, että Euroopan sosiaalirahastosta tulee näkyvämpi ja meidän täytyy saada konkreettisia ehdotuksia toteutetuksi, jotka esittelijä mä, sitten muotoilee. Me tiedämme nämä rajoitukset, jotka meillä on ollut. Ja ö, sosiaalirahasto on ollut tunnettu ennestäänkin, mutta moniin muihin rahastoihin verrattuna ei ole pystytty niiden tuloksellisuutta ollenkaan täsmentämään. Meidän täytyy keskittyä tässä ja yhdessä esittelijän kanssa, ja varmasti meillä on, on tilaisuus konkreettisten yksityiskohtien määrittelyyn, ja jotta tämä tulee näkyväksi, niin uskon, että tässä valiokunnassa ö, ähm, olemme yksimielisiä toimenpiteiden suhteen. Kö, ö, äh, köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen taistelu, jota, jota viime vuonna monilla foorumeilla käytiin ja monin viestintämahdollisuuksiin, niin sen pohjalta meidän täytyy keskittyä ja sanoa, että äh, pääsemme eteenpäin, koska meillä on sosiaalirahaston varoja käytössämme. Ja muistutan teitä siitä, että ensimmäiset keskustelut, joita täällä valiokunnassa on käyty, niitä leimasi usein se, että voi eh, herran jestas nyt eh, eh, aluerahasto haluaa kaiken ympätä yhteen ja me olemme Elisabetin kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy jakaa vastuullisuudet ja, ja määrittää suuntautuneisuutemme ja olen vakuuttunut siitä, että, ja myös Piperin työn pohjalta, että, että ja tässä Elisabeth on samaa mieltä. Hän on sel- todellakin tehnyt hyvin selkeän esityksen, että meillä on yksi valiokunta tietysti vastuullinen ja toinen antaa lausunnon. Me teen äh, äh, sääntöjen, työ, työsääntöjen artiklan 50 mukaisesti ja meillä täytyy olla selkeä täsmällinen kuvaus siitä, mitä Euroopan sosiaalirahastolla pystytään suorittamaan. Ja haluan tässä vielä päättää teen asiaan, joka kuuluu meihin, nimittäin koulupudokas ryhmät Saksassa. Meillä on yritysten ja koulujen kautta mahdollisuus projektiin, sen nimi on BUS, että ryhdytään toimenpiteisiin. Ja niissä kuntien ei tarvinnut investoida usein euroakaan. Me olemme eurooppalaisilla rahoilla huolehtineet siitä, että on syntynyt todellista lisäarvoa, joka, joka on päätynyt tarvitsijoiden käsiin. Ja olen vakuuttunut, että jos me nyt me muutoksemme, esityksemme tähän lisäämme, niin veron tekniikan työn pohjalla pystymme saavuttamaan sen, mitä me haluamme, että sosiaalirahastolle annetaan selkeä tulevaisuus eikä tehdä mitään tällaista yhtenäispuuroa kaikista. Täällä meillä on ö, muutama täällä molemmissa valiokunnissa jäseniä ja uskon, että me saamme aikaan mietinnön, jolla kansalaiset ö, voivat todellakin tehdä jotain. President, Madame Edith Bauer. Kiitokset Rova Edith Bauer ja Alessandro Serkas. Szépen elnök asszony, néhány rövidke megjegyzést szeretnék tenni. Kiitokset pari lyhyttä kommenttia tähän mietintöön, lausuntoon. Vélemény több anyag is. Kohesio, politiikka on tärkeä, Meillä on useita asiakirjoja ja minäkin olen laatinut lausuntoa, joka olisi huomenna esityslistalle. Juuri tästä syystä voin todella täysimääräisesti arvioida, kuinka raskaita ähm, sääntöjä ja, ja äh, vaikeita, äh, joten sääntöjen noudattaminen vielä on vaikeata, kuten Veronikka tuossa totesi, on myöskin tiettyjä rajoitteita, mitä tulee tehostettuun yhteistyöhön. Ja myös on hyvin tärkeää, että rahastot toimivat integroidulla tavalla. Esimerkiksi pienessä yrityksessä kyse on yrityksestä, joka tarvitsee pienimuotoisempaa instanssia, mutta tarvitaan myöskin työpaikkojen luomista. Ja jotta todella voitaisiin käyttää integroidusti eri käytössä olevia rahastoja, se ei ole helppoa. Jotta voitaisiin myöskin verrata tulevaisuuden toimia, ei voida tehdä päätöksiä aina erillisesti, eikä aina voida tehdä tiettyä päätöstä täällä valiokunnassa ja sitten toista päätöstä jossakin toisessa valiokunnassa, koska tämä saattaisi aiheuttaa ongelmia. Muutoin uskon, että on hyvä jättää tarkistuksia vielä tämän asiakirjan täydentämiseksi strategia 2020, jossa, jossa siis näihin asioihin keskitytään, uskon, että on taattava se, että strategialla vastataan myöskin ta- kohesiopolitiikan tavoitteisiin ja mietitään sitä, ovatko 2020 strategia ja toisaalta kohesiopolitiikka sopusoinnussa keskenään, josko Euroopan sosiaalistrategia rahasto on myöskin samassa linjassa kuin eurooppalainen 2020 strategia ja niin poispäin. Monsieur Serkas. Sitten herra Serkas ja sen jälkeen puhujalista on jo suljettu. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti vain ja samalla linjalla kuin tuossa ähm, valmistelijakin ähm, meidän ryhmämme kanta on se, että tuemme voimakkaasti äh, Rova Lope Fontanien lausuntoa. Meistä todella äh, on selkeästi selvitettävä, mikä on kohesiopolitiikka ja mitä ovat kohesiorahastot. Ja tässä yhteydessä on hyvä myöskin merki, artiklan 50 merkitys selvitettävä ja tässä on aivan johdonmukaisesti, kuten Ruo Lope Fontanier tässä mm, täsmentänytkin, että kohesiokertomus todella korostaa keskeistä Äh, filosofia, jonka mukaan äh, Euroopan sosiaalirahasto on keskeinen instrumentti tässä politiikassa. Ja tämä varmastikin luo suuria ähm, paineita äh, Euroopan kohesiorahastoja kohtaan tulevaisuudessa. Se on ihan luonnollista ja uskon, että täällä meidän valiokunnassamme täytyy jo tästä lähtien olla hyvin tarkkaavaisia sen osalta, että todella seuraamme sosiaalipolitiikkaa ja, ja että se on meidän toivomme toivemme mukaista. On muistettava, että kaikki tämä kuuluu kohesiopolitiikkaan, mutta myöskin sen erikoisuuksia ovat nämä sosiaali- ja työllisyyskysymykset ja uskon, että tämän Veronika ottaa huomioon, koska tämä on yhteinen taistelu meille kaikille, jotta nyt sitten takaoven kautta ei livauteta sellaisia näkemyksiä, jotka olisivat meidän valiokuntamme näkemysten vastaisia. Hyvä. Rova esittelijä, haluatteko käyttää vielä puheenvuoron? Ei. Hyvin lyhyesti vain haluaisin kiittää kaikkia ja olen tietoinen siitä, että tämä on hyvin rajoitettu, aika yleisluontoinen teksti, mutta tällaisellakin tekstillä voidaan kuitenkin spesifioida useita kohtia, mutta epäilemättä äh, haluan ottaa huomioon kaikkien ryhmien näkemykset, että voisin parantaa tätä tekstiä ja pyrin ottamaan huomioon kaikki tätä valiokuntaa kiinnostavat asiat tämän tekstin rajoissa. Tähän lausuntoon mukaan kysymys on lausunnosta, mutta uskon, että yhdessä pääsemme kyllä todelliseen hyvään tekstiin. Suuret kiitokset. Kiitokset rouva esittelijälle, koska kaikki ovat nyt halunneet esittää tarkistuksia, niin se olisi hyvä tehdä ennen 19. päivä huhtikuuta mennessä kello 18.30 mennessä. Kalenteri on hyvin tiukka, mutta tämä tietysti liittyy myöskin regivaliokunnan toiveeseen, että ei liian myöhään lähdettäisi tuohon uudistamismenettelyyn kohesiorahastoissa, koska tämä on meille yhteinen huolenaihe niin, että tarkistuksia ja kompromisseja tarkistellaan sitten 24. päivä toukokuuta ja näin ollen sitten tarkistukset pitäisi jättää vain ranskaksi ja englanniksi, eikös niin? Niinkö? Ai, suokaa anteeksi. 19. päivä 4. ja 24. Äh, toukokuuta, mutta ennen kompromisseja me sitten voi erityisesti keskustella pelkästään tarkistuksesta. 24. Äh, toukokuuta aamulla keskustelemme, 24.5. iltapäivällä äänestetään, ottaen huomioon, että regivaliokunta antaa kantansa 26. päivä 5. ja äh, toivon mukaan ennen tätä olemme saaneet jo tähän toimivaltuuksien päällekkäisyyttä koskevat ongelmat. Sitten menemme kohtaan kuusi esityslistalla ja kysymys on lausunnosta, jonka laati Jean Lambert, käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto. Ja tähän olemme saaneet 13 tarkistusta, joita kuitenkaan ei voida ottaa vastaan, koska vastuuvaliokunnan koska vastuuvaliokunta ei ole meidän valiokuntamme. Ja tämä tieto on myöskin toimitettu kaikkien ryhmien suostumuksella eteenpäin. Rouva esittelijä, rouva valmistelija, teillä on puheenvuoro, jotta voitte esitellä nyt kompromissitarkistukset, joita tähän omaan lausuntoonne on laadittu. Ja anteeksi, Rova Cornelissen on täällä korva, sijaistamassa Rova Lambert. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ja Jean Lambert. Niin, Jean Lambert ei voi olla täällä ja hän pyysi, että minä edustaisin häntä. ja Hän antoi minulle hiukan pohja-asiakirjoja. Esittelijä halusi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä myönteisestä vuoropuhelusta. Hän pyytää anteeksi, ettei hän voi olla paikalla täällä tänään vaikka tämänhetkiset tapahtumat Japanissa ovat kyseenalaistaneet tai nostaneet erityiseen valoon turvallisuuden, on tärkeää muistaa, että tämä laustunto ja tarkistukset on tehty ennen katastrofia. Tämän esittelijän tarkoitus oli luoda lausunto, joka ei mm, ryhdy käsittelemään kysymystä ydinvoiman puolesta vai sitä vastaan, vaan siinä halutaan ainoastaan käsitellä kaikkien tästä vastaavien henkilöiden terveyttä ja haluaisimme kiittää varjoesittelijöitä siitä, että he ovat tukeneet tässä. kompromissia on tehty artiklasta 9, 12 ja yksi lisätarkistus on tehty artiklasta 4, joka käsittelee aikataulua. Esittelijä, valmistelija yritti saada mahdollisimman hyvän yhteisymmärryksen tähän lausuntoon ja otti mukaan poliittisten ryhmien tekemiä lisäyksiä kompromisseihin myös jotakin suullisia tarkistuksia ehdotettiin, jotka olivat linjassa varjoesittelijöiden yhteisymmärryksen kanssa, johon päästiin viikon alussa. Haluamme kiittää erityisesti tuesta, joka koskee direktiivin äh, la- ähm, soveltamisalueen laajentamisesta niin, että siihen tulee mukaan kaikki työntekijät, joilla voi olla kosketusta ydinpolttoaineisiin Odotan nyt mielenkiinnolla kommentteja. Niin kiitoksia. Muito obrigada. E então eh, temos aqui duas inscrições. Eh, kiitoksia. Meillä on nyt jo kaksi puheenvuoron pyytäjää. Edustaja Meissner. Okay. Hier bin ich, genau. Tällä kertaa en tee samaa virhettä kuin aikaisemmin. Kiitän heti, koska esittelijä ähm, kiitän esittelijä heti, koska tämä on hyvin arka aihe ja kuten Rova Cornelissen sanoit se mitä Fukushimassa tapahtui, niin tässähän on kaiken kaikkiaan yleisestä ähm, jätteen ähm, käytetyn ydinjätteen hoidosta kysymys, terveys ja työterveys, terveyden suojelu tällä alalla on ensisijainen tehtävä ja tämä on hyvä, hyvä äm, ä, lausunto. Ja sanoin sen jo viimeksi ja kompromissiin liittyen äh, artiklaan neljä kohtaan kaksi. Nämä kysymykset on paremmin nyt järjestetty. Pitäisikö 150 vuotta turvallisuutta vai 200 vuotta? Sen sijaan tämä on nyt paljon parempi. Minusta tämä nyt on paljon paremmin muotoiltu ja kaikki tarkistukset 28 on myöskin hyvä. Ryhmäni voi sitä ilman muuta tukea. Halusin tässä vain kolmeen asiaan vielä puuttua. Yksi on se, että Lambertilla on minusta tässä, hänen ehdotuksessaan on ongelmia kohdan 21 kohdalla ja tässä me vielä epäröimme tukemista ja sitten 29 tarkistus, että rahoitukselliset ja henkilö Ähm, äh, varat vielä 150 vuotta myöhemmin pystytään takaamaan. Me emme pysty sitä takaamaan, me pystymme, emmekä pysty vaatimaan sen lupaamista, vaan me voimme vain toivoa sen. Ja tämä ei varmaan oikein päde, joten minä en pidä sitä käytännönläheisenä, vaikka se olisikin toivottavaa. Ja sitten vielä yksi asia, tarkistus 81. Siinä on kysymys siitä, että jäte saadaan varastoida vain vain maihin, joissa sitä on tuotettukin. Ja EUn sisällä totta kai voidaan sanoa, että meillä on, on tuottajaperiaate, mutta geologiset olosuhteet jäsenvaltioissa ovat hyvin erilaiset ja minusta olisi paljon miele, mieluisampaa, että olisi yksi sijoituspaikka ja E, se saattaa olla myös siellä toisessa valtiossa kuin siellä, missä se on tuotettu. Eli jos tällaisia keskinäisiä sopimuksia saataisiin aikaan, niin, niin silloin sen mukaisesti voitaisiin varastoida myös toiseen maahan, jos voidaan turvallisesti jäte varastoida. Ja siksi en pysty tätä 81 tarkistusta tukemaan. 82 siinä mietitään voitaisinko Venäjällä saada aikaan turvallisia sijoituspaikkoja, loppusijoituspaikkoja, eikä Venäjä ole kuitenkaan jäsenvaltio, joten emme, emme halua siihen lähteä ja minusta olisi problemaattista, jos sijoitettaisiin EUn ulkopuolelle jätettä. Euroatomin, euroatomin sääntöjen mukaan tämän päättäminen ei pelkästään riitä, vaan myös e, Euroopan parlamentin tulisi olla mukana päättämässä Fukushiman jälkeen. Se on minusta ainakin välttämätöntä. Kiitos. Muito obrigada também. E, neste momento a palavra. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Jutta Steinhoff. Äh, Minäkin kiitän esittelijää, joka on hyvin äh, laajan mietinnön täällä esittänyt ja kiitän myöskin valiokunnan puheenjohtajaa, joka eilen vielä välitti tarkistuksien suhteen. Ne olivat Tämä välitys kuitenkin ainakin vei meitä eteenpäin ja tässä Meissnerin viittaamat tarkistukset, jotka me ITRE-valiokunnassa esitimme ryhmäni puolesta voin todeta, että me kannatamme eh, mietintöä ja kompromisseja, koska tässä tulevat yhteiset edut esille, työntekijöiden eh, se, terveyden suojelu ja turvallisuuden suojelu ja pitkän ajan aikana eh, ja myöskin tämä kokonaisvastuullisuus Jonkunhan täytyy se vastuu ottaa kantaakseen, enkä halua tähän mitään rajoituksia kirjattavaksi. Jill Lambertin mietintö tarjoaa hyvän perustan sille, että eri jäsenvaltioissa työterveyssuojelua pidetään korkealla tasolla edelleenkin ja myöskin valtioiden täytyy valvoa määräysten noudattamista. Olen varma, että huomenna saamme hyvin yksiselitteisen yhteisen kannan esille. Kiitos paljon. Muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra uh, aos dois próximos oradores, queria esclarecer aquilo que a nossa presidente. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa ne, jotka Rova Peres jo aluksi mainitsi. Täällä on useita tarkistuksia, jotka eivät ole meidän toimivaltuuksien alaisia 15, 16, 52, 64, 66, 67, 71, 73, 81 ja 82 tarkistukset. Näitä ei pidetty hyväksyttävinä tarkistuksina, koska ne eivät käsitelleet tätä mietinnön aihetta. Thomas Sanderson varjoesittelijä. Minä haluaisin sanoa, tämä mietintö, joka meillä on pöydällä, se on erinomaista työtä. Kollega Lambertin johdolla me olemme tarkistuksillamme halunneet osoittaa, kuinka paljon tuemme tätä, tar- tätä lausuntoa. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että laajennamme tämän tulevan direktiivin oikeusperustaa, koska tällä tavoin voidaan saada parlamentille laajemmat oikeudet osallistua, erityisesti mitä tulee Euroopan unionin, viittaus Euroopan unionin toimintatapoihin ja 81 91 direktiivi maininta, ne ovat erittäin tärkeitä tässä. Tämä teksti, josta huomenna päätämme, siinä se laajennettiin. Työntekijät käyvät aina käsittele eh, ydin eh, radioaktiivisia aineita, vaan että myös eh, huomioidaan ne ihmiset, joiden on valvottava ja säilytettävä näitä aineita. Se on työn tekijöiden suojan kannalta erittäin tärkeää. Haluaisin vielä erään asian mainita ja haluaisin pyytää tukea tarkistukselle, jonka olen itse jättänyt nimittäin tarkistukselle 90. Minun mielestäni on, kun olen puolustanut työntekijöitä, ammattisairauksien yhteydessä, kun on kyse eläkepäätöksistä. Erityisen tärkeää, että laajennamme tapa, miten osoitetaan sairauden alkuperä, johtuuko se radioaktiivisista aineista. Se on joskus vaikeaa, varsinkin silloin, kun aineiden käsittelystä on vuosikymmeniä. Siksi minä ehdotan tarkistuksessa 90, että näitä asiakirjoja säilytetään 50 vuotta työn paikasta riippumattomalla taholla ja tietenkin huomioidaan tietosuojat tällä tavoin. Tuhannet työntekijät voisivat osoittaa oikeutensa ja mahdollisesti vaatia niitä tuomioistuimessa. No. Ja lopuksi kollegamme Tonjas Kiitos rouva puheenjohtaja. Uskon, että tässä on tärkeä perusta, joka poikkeaa vähän siitä, mitä, vi, eh, mitä eh, Strasburgissa käsiteltiin. Siellähän oli kysymys ydinpolitiikasta ja siitä, tarvitaanko tiettyjä määräaikoja. Ja siellä huomasi tietyn eron siinä, että jotkut pitävät talous eh, intressejä kaikkein tärkeimpinä, eivätkä ota niin vakavasti turvatekijöitä. Euroopan parlamentissa me olemme nyt keskellä prosessia, jossa näkyy se, että eri maissa on tehty erilaisia kokemuksia. Ehm, siellä oli kansalaisilta tuli myöskin eh, reaktioita ja, ja, ja, ja tiukkojakin kannanottoja ja meillä on erilaisia kantoja tässä. Komission jäsen Öttingeriä ei käy kateeksi, että hän joutuu sovittelemaan eri intressejä ja meidän täytyy nyt käsitellä sitä, miten koko ongelman kanssa äh, toimitaan ja tämä, tästä poikkeaa tietysti se, miten, mitä me täällä valiokunnassa teemme. Meidän täytyy miettiä siitä, miten ihmiset toimivat tässä työkentässä Sehän on usein hyvin pitkälle koulutettuja ihmisiä, jotka joutuvat eh, eh, tukeutumaan tiettyihin turvatekijöihin ja, eh, ja luottamaan siihen, että huolellisesti toimitaan. Ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että henkilöstö siellä ei, ei pysty elämään ja säilymään hengessä, vaan vaan, vaan myöskin antamaan tiettyjä takuita ja millaista takuita voidaan antaa. Tässä ähm, vastuullisuus ähm, Vastuukysymykset ovat äh, ne asiat, joita täytyy, äh, joihin keskitytään. Ja tietysti valvontaviranomaiset joutuvat myöskin äh, olemaan valppaina, koska luottautuminen, luottaminen siihen, ettei mitään pahaa tapahdu, sen, siitä on nyt Japanista saatu opetukset. Ja kollega Hendel, ähm, Kukaan ei pysty antamaan äh, takuita ihmisille ja sanomaan, että, että mitään hirveää ei koskaan tapahdu. Turvaviranomaiset, äh, poliisiviranomaiset joutuvat seuraamaan tilannetta ja Japanissakin monet vapaaehtoiset ovat olleet paikan päällä auttamassa ja meidän kaikkiaan täytyy huolehtia siitä, että turvallisuus ja terveys ovat ensisijaisia ja ja nyt voimaloinen rakentaminen alueille, jotka pidetään, joita pidetään turvallisena. Meillä ei ole mitään, mitään takuita mistään turvallisista paikoista. Me tarvitsemme asiakirjoja, jotka säilyvät pitkään, jotta ne, jotka ovat vastuullisia, voidaan sitten vetää vastuuseen, jos jotain tapahtuu. Me olemme kehit keskustelleet täällä ja huomenna toivon mukaisesti saamme annettua selkeät signaalit eh, kymmenille tuhansille työntekijöille eh, tällä toimialalla ja eh, tekemään heille selväksi, että he ovat turvallisissa käsissä sen säätelyn puitteissa, jota me täällä teemme. Kiitos. Kiitokset Haluaako Rova Cornelissen vielä käyttää puheenvuoron? Uh, yeah, just very short. Kiitos. Hyvin lyhyesti vain. Joo. Kyllä, kerron kaikki nämä hyvät asiat Rova Lambertille. Kiitokset hyvin tukevista puheistanne. Hyvin lyhyesti Rova Meissnerille niin kuten Rova Figueiredo ja Vera Heinhold sanoivat, niin nämä kaksi asiaa, joita esititte, niitä ei voida ottaa vastaan valitettavasti. Minun avustajani sanoi päiviä, ja tämä tarkoittaa sitä, että me äänestäisimme tästä. Emme me kuitenkaan nyt voi näistä äänestää. 20, on sellainen, mistä voidaan äänestää, ja se on meistä hyvin tärkeä, koska koska kysymys on vastuusta ja se tarkoittaa sitä, että takaamme sen, että joku on vastuussa myöskin, jos kysymys on aliurakoitsijoista tai ali, ali, aliurakoitsijoista. Terveyden ja turvallisuuden pitäisi aina, niille pitäisi aina olla joku, joka on niistä vastuussa. Sen takia 21 tuemme öö, ja tämä oli myöskin se, mitä tässä muut sanovat. Sitten herra Händel, Händel Äh, puhui tarkistuksesta 19. Kyllä, me otamme tämän äh, ohjeen onkemme. Oikeastaan äh, esittelijä, valmistelija tukee kaikkia tarkistuksia kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Ja <laughs> minulla on todella vahva usko siihen kaiken tämän jälkeen, että tämä menee suurella enemmistöllä lävitse ja että sitten suuri kädenvääntö tapahtuu vasta jälkikäteen, että meidän täytyy sitten lobata ITREN kollegoita, jotta he todella pitäisivät terveyttä ja turvallisuutta ensisijaisena. Muito obrigada. Então amanhã teremos... Eh, Kiitos. Ah, sorry. Sano, pistä Kiitoksia. Eli huomenna aamulla tarkastelemme tätä lausuntoa, kuten jo tiedämmekin. Ja suuri osa tarkistuksista, kuten jo nähtiinkin, tullaan hyväksymään. No niin, päätämme tämän kohdan esityslistalle ja menemme seuraavaan kohtaan. Kuuleminen työmarkkiosapuolten läsnä ollessa työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteesta. Äh, annetun direktiivin 2008-94 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. Ja meillä on täällä äh, edustaja Girling, joka on tässä esittelijänä. Hän varmasti haluakin esitellä tämän aiheen ja antaisin hänelle puheenvuoron heti. Sen jälkeen menemme kutsuvieraisiin. Olkaa hyvä. Ettekö haluakaan puheenvuoroa? En ymmärrä. Onko meillä joku ongelma? I do have it now. On tulkkaus, mutta jotenkin se tuntuu toimivan aika hitaasti, mutta nyt kuulen. Kiitos. Então, mas agora que creio que já ouviu, Eh, quer introduzir o tema? Niin, hyvä. Haluatteko te esitellä tämän aiheenne? Annan teille puheenvuoron siis. Politeness. Could you tell me where... Ainoastaan kohteliaisuudesta. Voitteko kertoa minulle, missä tällä salissa työmarkkinaosapuolet ovat? Kiitos. Kiitos, jota tiedän, kenelle puhun. Ainoastaan alustuksen ö, omaisesti tämä asetus astui voimaan, kaikissa jäsenvaltioissa paitsi Tanskassa ja se koskee kaikkia maksukyvyttömyystilanteita, paitsi silloin kun on kyse vakuutuksista, investoinnista ja rahoituslaitoksista. Ja tämä on varsin tärkeä huomio. Tässä yritetään luoda tilintarkistusjärjestelmä, jossa maksukyvyttömyyspohja on EU-ssa ja näinhän voi olla. Ja sillä usein on rajat ylöttäviä vaikutuksia. Tässä tarkoitus ei ole harmonisoida la- lainsäädäntöä ja tämä periaate pysyy yllä myös jurivaliokunnassa, kun se katsoo tätä mietintöä näiden maksukyvyttömyyssäännösten muutosten pitäisi tukea rajat ylittäviä yrityksiä, auttaa niitä käsittelemään tilanteita ja helpottaa myöskin ja maksimoida työntekijöiden suojan. Tässä on kyse tehokkuudesta ja 2008 tässä on seurannut Ähm, direktiivi, joka koskee työntekijöiden suojaa maksukyvyttömyystilanteessa ja on tärkeää erottaa vuoden 2002 ja vuoden 2008 äh, säädökset. Tämä lausuntoluonnos, joka teillä on edessä, on vastaus jurivaliokunnan äh, toivooseen tarkastella äh, hallin maksukyvyttömyyden hallinnollisen aspektien harmonisointeja. Ja tässä yritän katsoa, tarvitaanko mukautuksia työntekijöiden suojan saralla vai toimiiko työntekijöiden suoja nyt hyvällä tavalla. Nyt tässä haluaisimme kuunnella työmarkkinaosiopuolia. Haluaisin toivottaa heidät lämpimästi tervetulleeksi ja valiokunta varmasti mielellään kuulee heitä nyt. Muito obrigada, colega. Então, eh, o nosso secretariado da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais enviou os convites. Kiitoksia. Ehm, valiokuntamme sihteeristö on lähettänyt työmarkkinaosipuolelle kutsut ja täällä paikalla on ainoastaan Jessin edustaja. Ja sitten meillä on myöskin komission edustajia. Haluaisin ensin antaa EAYn edustajalle Eh, rouva Vipke Varnekille. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Ja seuraavaksi annan puheenvuoro kollegalle, eikö niin? Te olette kummatkin täällä puhumassa tästä aiheesta, eikö niin? Olkaa hyvä. Eh, Rova Varnek. Thank you very much. Kiitokset ja kiitokset siitä, että työmarkkinaosapuolet on kutsuttu tähän kuulemistilaisuuteen, vaikkakin täällä nyt on vain yksi työmarkkinaosapuoli, siis ammattiliitot läsnä, joka tarttuu siis tähän tilaisuuteen. Kiitokset siitä teille. EAY siis pitää tätä direktiiviä työntekijöiden suojelusta maksukyvyttömyystilanteessa hyvin välttämättömänä instrumenttina EU-lainsäädännössä. Se tuo minimisuojan kaikille eu työntekijöille ja tämä on sellainen EU-lain kohta, joka on erityisen tärkeä kriisin aikoina. Kuten olemme huomanneet, se riski, että yritykset eivät pysty noudattamaan velvoitteitaan työntekijöitä kohtaan vain kohoavat. Jos ajatellaan komission lukuja, huomaamme, että 2008 ja 2009 välillä 90 prosentilla konkurssit ovat lisääntyneet EU-ssa ja tämä tarkoittaa 61 prosenttia kasvua myöskin näiden konkurssien vuoksi kärsineisten työntekijöiden joukossa. Ja tietysti paras suoja työntekijöille maksukyvyttömyystilanteissa on välttää kokonaan yritysten konkurssit. Ja sitten tämä tuokin minut tähän avainkysymykseen, joka EAYstä liittyy juuri tähän direktiiviin. Tietystikin avainkysymys meille on artikla 3.1 31, jossa todella tuetaan työntekijöitä, kun he hakevat oikeuksiensa. Tässä sanotaan myöskin mukaan lukien sellaiset tilanteet, jotka liittyvät kansalliseen lainsäädäntöön vakavuuden mukaan. Ja äh, nämä vaatimukset, äh, vireillä olevat vaatimukset meidän mielestämme ovat sellainen asia, jota pitäisi vielä spesifioida, koska monissa jäsenvaltioissa on tiettyjä rajoitettuja äh, määritelmiä palkkiolle. Esimerkiksi jätetään ulkopuolelle tietyt bonukset, korvausjärjestelmät ja niin poispäin. Ja äh, me ainakin olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi jättää siitä pois sellaiset muotoilut, missä kysymys on lainsäädännöllisestä äh, erosta jäsenvaltioiden välillä niin, että pakotettaisiin myöskin äh, juuri jäsenvaltioita toimimaan niin, että voitaisiin tällainen suppea määritelmä näistä vaatimuksista poistaa. Toinen tärkeä avainkohta on artikla 4 vastuuden rajat, kun kysymys on takuu palkkaturvarahastoista. Ensinnäkin kysymys on sen ajanjakson pituus, jonka aikana nämä palkkavaatimukset on tehtävä, ja toisekseen se katto, joka on nykyään palkoissa mahdollinen. Näitä asioita on tarkasteltava yhdessä, koska tuo katto katto voidaan nähdä suhteellisen hyväksyttävänä, mutta jos se on sidoksissa lyhyempään ajanjaksoon, niin se asettaa vaaraan direktiivin sosiaaliset tavoitteet kai kuitenkin. Käytännössä eh, monet eh, ammattiliitoista ovat kertoneet kansallistasolta, että että ne ovat todella voimakkaasti ilmaiset huolensa, että hyvin monet työntekijät eivät ole saaneet palkkojaan ja näiden palkkojen määrä on kansallisen lainsäädännön katon yli. Ajatellaan vaikkapa Saksaa. Tämä on hyvä esimerkki, mutta on myöskin muita maita. Ja maksukyvyttömyys tietenkään ei koskaan tule ihan kirkkalta taivalta, Jos palkkoja ei ole maksettu pitemmältä ajalta, niin usein kysymys on pitemmästä ajanjaksosta kuin kolmesta kuukaudesta, ja tämä ei tarkoittaa ongelmia. Näin ollen 4.2 artiklassa määritelty ajanjakso pitäisi sitä pitäisi pidentää ja myöskin tätä sanamuotoa pitäisi vahvistaa, koska mitä tarkoittaa sosiaalisesti yhteensopiva. Ja näin jätettäisiin tässä pois se mahdollisuus, että jäsenvaltioiden velvoitteita voitaisiin vesittää ja että vahvistettaisiin todella näitä sosiaalisia ulottuvuuksia. Sitten haluaisin mennä tähän ähm, lausuntoluonnokseen, mitä tulee EU-yrityslainsäädäntöön äh, sillä tavalla, kuten Rova Gerlingstä tässä ehdottaa. EAY on epäilevällä kannalla sen osalta, että maksukyvyttömyysmenettelyn lainsäädäntö todella vaikuttaisi työllistymismahdollisuuksiin, koska uskon, että yritykset todella valitsevat paikkansa ja toimipaikkansa ei maksukyvyttömyysmenettelyiden mukaan, vaan sen mukaan, mitä muut paljon relevantivat tekijät ovat, kun he siis sijoittavat toimintansa, kuten esimerkiksi vaikkapa verotus, ja jos yrittäjyys sitten tarkoittaa sitä, että jos perustetaan yritys, niin silloin ei välttämättä heti ajatella sitä, että voitaisiin mennä konkurssiinkin jonakin päivänä. Olimme aika yllättyneitä siitä, että maksukyvyttömyyden ja työllisyyslainsäädännön välinen linkki haluttaisiin kieltää. Meistä 2874 direktiivi sijoittuu työlainsäädännön kenttään, koska kysymys on työntekijöiden suojelusta. Ja EAY on sitä mieltä, että että eh, on hyvä, että pyritään pitämään tavoitteena tässä direktiivissä työntekijöiden maksimissuojelu, mutta tässä on kuitenkin vielä varaa parantaa, kuten jo aikaisemmin mainittiin, nämä palkkavaatimukset, minimiajanjakso ja palkkakatto. Meidän mielestämme tässä on aivan liikaa joustavuutta tarjolla jäsenvaltioille. Ja myöskin haluamme asettaa kyseenalaiseksi tässä lausunnossa sen, että voidaanko tähän vielä lisätä tämä oikea siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön, kuten komissio tuossa helmikuussa totesi, tässä on olemassa tiettyjä hankaluuksia ja uskomme, että komission pitäisi ottaa toimiin tältä osin ja ryhtyä jopa rikkomusmenettelyihin. Kiitokset. Obrigada. E então, para completar, uh, No niin. Ja eh, herra Vandenberg, olkaa hyvä. Eh, hän, tekin olette EAYstä, joka kuten sanoin, on ainoa työmarkkinaosapuoli, joka suostui osallistumaan kuulemiseen. Um, Kiitos. Minä en tarkastella tätä hiukan enemmän käytännöstä ja tarkastelen 2008-94 direktiivin täytäntöönpanoa Belgiassa niin, että teillä olisi esimerkki, joka todistaa sen, mikä meidän mielestämme on hyvää direktiivissä ja joitakin porsaanreikiä, joita siinä vielä on yleisesti ottaen me, me työmarkkinaosapuolet ja ammattiyhdistykset Belgiassa olimme varsin iloisia siitä, miten tämä direktiivi pantiin täytäntöön Belgiassa. Tämä äh, näkyy myös siitä, että siinä, että meillä ei nyt kohta vuoteen ole ollut hallitusta, mutta meidän palkkamme maksetaan siltikin vielä mutta myös koska olemme sitä mieltä, että direktiivin täytäntöönpanassa ei ole kovinkaan paljon porsaareikiä käytetty, joten haluaisin eh, vedota teihin, kuten kollegani teki, että tästä direktiivistä suljettaisiin muutamia porsaareikiä, koska meidän eh, kokemuksemme osoittaa, ettei niitä siellä tarvita. Esimerkkinä nämä vaatimukset ja hyvin hankala artikla 3 ja katot ja referenssiajat. Belgiassa oli hyvin monimutkainen järjestelmä, se oli erilaisia kattoja ja viiteaikoja riippuen siihen, milloin vaatimukset esitettiin, liittyivätkö ne palkkaan, lomaajan maksuihin tai muihin maksuihin. Me teimme järjestelmästä paljon helpomman. Belgiassa nyt meillä on vain yleinen katto, joka on 25 000 euroa, joten 25 000 euron alaiset vaatimukset maksetaan periaatteessa meidän de Fermetyyristä hallituksen alaista rahastosta. Eh, ennen henkilö, joka oli saanut loma-ajan palkkansa, mutta ei muuta palkkaansa, eh, saattoi saada vähemmän takaisin kuin henkilö, joka oli saanut osan palkastaan vain, mutta kuitenkin lomarahansa. Nyt meillä on yksinkertaisempi järjestelmä. Belgiassa 90 prosenttia työntekijöiden vaatimista summista maksetaan, eli tämä takuurahasto ne maksaa, tai näin, tapa, näin siis 80 prosentissa tapauksista 100 prosenttia vaadituista palkoista maksetaan. Ja kun tämä järjestelmä Belgiassa rahoitetaan työnantajien maksuista, niin nämä maksut ovat alle 0,2 prosenttia palkoista. Ei tätä tietenkään voi jättää huomiota, mutta se ei ole kovinkaan suuri maksu, ei mikään sellainen maksu, joka pakottaisi työnantajat lähtemään Belgiasta. Myöskin on kyse joidenkin työn tekijöiden poissulkeminen, kategorioiden poissulkeminen tästä. Meillä on varsin hyvää lainsäädäntöä Belgiassa. Ennen mm, järjestöjen työntekijät jäivät tämän ulkopuolelle esimerkiksi siis vanhustenhoidon työntekijät e-, eivät voineet saada eivät voineet olla tämän äh, takurahaston alaisena, mutta nyt kun myös äh, vanhainkoteja mennyt konkurssiin, niin vanhusten lisäksi myös työntekijät joutuivat kadulle ja silloin tämä äh, tilanne muutettiin. Lisäksi meillä on kuitenkin tällaisille järjestöille alhaisempi maksu kuin kaupallisella sektorilla sektorin työnantajille, joten minun mielestäni täällä on riittävästi joustavuutta kattamaan kaikki erilaiset työntekijäryhmät. Sitten viimeinen seksi sananen rajat ylittävässä tilanteessa. Kuten direktiivi vaatii, belgialainen Fond de Fermeture kattaa kaikki työntekijät, jotka työskentelevät säännönmukaisesti Belgiassa – joten periaatteessa kaikki on kunnossa direktiivin mukaan. Kuitenkin käytännössä joskus on joitakin ongelmia, esimerkiksi kun syntyy maksukyvyttömyysmenettely toisessa jäsenvaltiossa, jolla on vaikutuksia työntekijöihin Belgiassa, niin silloin meidän takurahastollemme on varsin vaikea olla yhteydessä toisen valtion viranomaisten kanssa, jotta saadaan tietoa, mitä tapahtuu. Onko kyse todellakin maksukyvyttömyystilanteesta? Joten se tosi seikka, että e, lainsäädäntö ei ole harmonisointu maksukyvyttömyyden saralla, tekee sen hankalaksi e, ja jos takuu instituution on vaikea saada riittävästi oikeaa tietoa siitä, mitä oikein tapahtuu. Lisäksi direktiivi jättää tulkinnan varaa jäsenvaltioille siitä, miten määrittää vastuussa oleva takuuinstituutio ja joskus käytännössä saattaa syntyä siis jotain ongelmia siitä, kuka on vastuussa. Kiitoksia. Então, muito obrigada. Eu eh, solicito que, se puderem, deixar-nos as vossas Kiitoksia. Jos voisitte antaa meille puheenvuoronne kirjallisena sihteeristölle, niin voisimme jakaa ne sitten myöhemmin kollegoille. Nyt komission edustaja. Olkaa hyvä, Rova Fentra tem a palavra, por favor. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Tämä ähm, edessänne oleva asiakirja on komission ulkoisen yksikön tekemä tutkimus. Olemme esittäneet kysymyksiä työmarkkinaosapuolille ja he ovat voineet myöskin kommentoida tämän tutkimuksen löydöksiä. Ja tässä kysymys on tämän jäsenvaltioiden toimivan direktiivin vaikutuksista, mutta siinä on mukana myöskin useita tärkeitä numeroita, lukuja, esimerkiksi se lukumäärä työntekijöitä, jotka ovat voineet hyötyä näistä menettelyistä. 2006-2009 välillä 3,2 miljoonaa työntekijää voivat hyötyä itse asiassa näistä maksuista, ja tämä ei ole mikään pikkuinen luku tässä äh, kertomuksessa äh, myöskin puhutaan raportointivelvollisuudesta, siitä onko sitä oikein noudatettu, mutta tässä on myöskin jotakin huolenaiheita, jotka liittyvät tiettyihin toimenpano toimenpiteisiin tietyissä jäsenvaltioissa ja voin taata teille, että komissio jatkaa tämän asian, tämän direktiivin toimimista hyvin tarkkaan ja käyttää kaikkia niitä instrumentteja, joita komissiolla on käytössään näiden ongelmien ratkaisemiseksi, jos ongelmia on siis havaittu. Tämän tutkimuksen toinen johtopäätös on se, että jos tarkastellaan sitten tämän direktiivin historiaa, sehän on hyvin vanha, niin yli 13 vuoden jälkeen voidaan edelleen pitää tätä direktiiviä äh, keskeisenä tekijänä, kun taataan ainakin minimitason äh, suojelu sisämarkkinoilla toimille työntekijöille, niin että tämä on hyvin äh, tärkeä kysymys ja kiitos direktiivin jäsenvaltiot, joilla ei ollut mitään tällaisia palkkaturvalaitoksia, ovat voineet ne perustaa ja ne toimivat nyt sitten näissä maksukyvyttömyystilanteissa äh, pyrkien takaamaan työntekijöiden palkkasaatavat. Ja samanaikaisesti äh, myöskin 2002 tutkimus toteaa, että juridiset seuraamukset äh, tässä rajat ylittävässä tilanteessa ja myöskin muutokset maksukyvyttömyyslainsäädännössä on otettu huomioon jäsenvaltioissa ja että tässä on pyritty oikeusvarmuuteen. Mitä tulee joihinkin näihin palkkasaatava vaatimuksiin tai näihin vaatimuksiin, jotka työmarkkinaosapuolet tässä tekivät, haluaisin kommentoida paria seikkaa. Ja tässä korostan jälleen kerran tämän direktiivin luonnetta. Tämä direktiivi tuo minivitason suojelun. Ja jos katsotaan vaikkapa sitten palkkiotasoja, joita komissio joka tapauksessa ei voisi edes toimivaltuuksiltaan säätää, niin on hyvin suuri eroavaisuus jäsenvaltioiden välillä ja sama pätee myöskin tähän äh, vastuukenttään ja toisaalta tähän ajanjaksoon, niin että jos luodaan tällaiset minimit, niin mietimme, onko se paras tapa edetä, koska loppujen lopuksi saattaisi johtaa siihen, että minimisuojelussa äh, mennään kaikkien alimmalle suojelun tasolle, ja itse asiassa tämä ei ole se, äh, mitä me komissiossa haluamme. Kiitokset. Muito obrigada eu creio que da sua resposta. Eh, Kiitoksia. Vastauksenne voi vetää yhteen niin, että komissio ei aio lähiaikoina esittää tämän direktiivin muuttamista. Eikö aiotte pitää kiinni tästä direktiiviehdotuksesta? täm, puhutte tällaista vaikutusten arvioinnista, mutta ei direktiivin uudistamisesta, eikö vain? Haluatteko vastata tähän? Haluaisin vain selventää se, mitä eh, ammattiyhdistykset tässä kertovat eh, osoittaa, että ei ole mitään syytä muuttaa lainsäädäntöä tällä saralla, mutta samaan aikaan tämä direktiivi on osa kaikkea sitä, mikä liittyy informaation konsultaatioon, ja kaikki tämä nostetaan esiin. Tämä on direktiivi, joka on osa tätä toimintaa, mutta se on aivan eri näkökulma, mutta analyysi on vasta alkanut, ja ehkä nyt kun meillä on kriisi, saatamme nähdä, että joissain aspekteissaan direktiiviä on muokattava tai se voisi toimia paremmin, mutta emme ole vielä päässyt siihen vaiheeseen. Ja koko tämä terveystarkastus, joka tässä nyt tehdään, eh, joka on osa myös tätä eh, direktiiviä, mutta vain pieni osa, niin sillä ei ole, tule olemaan mitään tulosta ennen vuoden loppua ja jos jotain seurauksia, lainsäädännöllisiä seurauksia siitä tulee olemaan, niin niitä ei tule olemaan vuoden 2003, ennen vuotta 2013, mutta me emme aio muuttaa tätä direktiiviä tekemällä vähimmäis, vähimmäiskattoja tai säätämällä asioita, jotka liittyvät palkkaukseen. Está claramente Eh, entendida, do meu ponto de vista, a posição... Kiitoksia. Komission kanta on selvä. Nyt voimme käydä keskustelua. Kuka haluaa puheenvuoron? Edustaja Regner. Dankeschön. Kiitos komission edustaja korosti sitä, että kysymys on sisämarkkinoista ja työsuojelun, äh, työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimuksista ja on kiinnostavaa, kun me olemme talouskriisissä ja tietysti äh, ähm, konkursseja sattuu sitä enemmän. Minun kysymykseni koskee ensinnäkin sitä, äh, miten määritellään tämä asia. Tiedetään, että tämä on, säädetään kansallisessa lainsäädännössä ja siellä on usein tämän villakoiran ydin. Kansallisessa oikeudessa näitä pidetään työntekijän oikeutena ja te viittasitte siihen, että kun on, toimeenpanossa on ilmennyt ongelmia ja jo, tämähän on kansallisesti toimeenpantu tämä direktiivi. En puutu pelkästään Tsekin tapauksiin. Eli kun on ne te, työntekijät, jotka ovat työkomennuksella eivät pääse nauttimaan tästä, tästä tämän direktiivin suojasta. Mikä tämä, tämän Tsekin poikkeuksen tilanne on, kun määritellään työntekijää, niin hän suorittaa määräaikaisilla sopimuksilla työtä tai, tai rajatuilla työsopimuksilla, ajallisesti rajatuilla työsopimuksilla. Lisäksi on harjoittelijat, joita on yhä vaikeampi määritellä. He kuuluvat tähän myöskin ja minua kiinnostaisikin, miten tätä ongelmaa hoidetaan, kun tiedän, että kysymys on kansallisista määritelmistä. Ja toinen kysymykseni liittyy tiettyihin työntekijäryhmiin, jotka ovat ulkona tästä direktiivistä, nimittäin sosiaali- eh, työmarkkinaosapuolet eh, ovat täällä edustajina eh, esimerkiksi kotitalouden työntekijät tällä on historiallinen tausta, mutta siitä huolimatta on tärkeää että kaikki ryhmät ottaa mukaan. Ja sitten kolmannen kysymyksen esittäisin vielä koskien konkursseja, jotka koskevat työntekijöitä, jotka tekevät työtä lähetettyinä työntekijöinä. Mehän olemme yhä enemmän EU-ssa tekemisissä tämän tyyppisen työn kanssa ja, ja tässä ähm, direktiivi lähtee siitä, että tietoa tulee vaihtaa ajattelen takuu ähm, suojaa ja konkreettinen kysymys komissiolle, olisiko tässä ehkä hyödyllisempää saada uudistus tältä osin koskien lähetettyjä työntekijöitä, että saataisiin tiedotuspisteitä heillä, niin kuin meillä on nämä, nämä lähetettyjä työntekijöitä koskevassa direktiivissä myöskin, että on tällaiset tiedotuskeskukset sisämarkkina-asioista tiedottamassa, jotka sitten toivisivat yli rajojenkin. Tässä minun kysymykseni. Kiitos. Muito obrigada. Temos mais duas inscrições. Kiitokset. Tässä on vielä kaksi muuta puhujaa. Steinbock. Kiitos paljon eh, työn eh, palkkojen määritelmä on eh, jäsenvaltioiden asia ja tämä perustuu näihin, tähän perustuvat nämä, nämä takumaksut. Ja lopuksi vielä rouva Ojuland. Minä olen nyt toiminut Girlingin ja komission asiakirjan pohjalta, tutkinut tätä asiaa 2008 direktiivi eh, on jo ollut työntekijöiden turvana maksukyvyttömyystilanteessa. Kuten tässä eri puhujat jo sanoivat, edelliset puhujat sanovat, niin nyt sitten törmätään tämän direktiivin tiettyihin porsan reikiin ja tiettyihin määritelmiin ja subsidiariteettiin myöskin, koska tässä pyritään nyt harmonisoimaan asioita jäsenvaltioissa sellaisissa asioissa, joita itse asiassa ei voida Vilanalla kiertää, kun halutaan taata harmonisaatio tai paljon parhaiten toteutuvat työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen. Ja kysymys on siis palkasta, työntekijän määritelmästä ja palkkiomääritelmästä, palkamääritelmästä. Samoin myöskin siitä, kuinka määritellään palkka. Nämä viiteajanjaksot. Tässä on myöskin maksukyvyttömyyspäivämäärän määritteleminen, onko se silloin, kun maksukyvyttömyys ilmoitetaan vai onko se vasta sitten, kun yritys joutuu maksukyvyttömyystilaan, niin että olemme yrittäneet miettiä erilaisia ehdotuksia. Komissio tuossa sanoi, että se ei halua palata – siihen, että direktiivejä muutettaisiin, mutta muutoin tässä tietysti talouskriisitilanteessa ongelmat ovat entisestään kärjistyneitä niin, että olisi ehkä tarpeen kuitenkin ehdottaa jotakin sopeutuksia. Me ehdotamme siis 20 tarkistusta Rova Girlingin lausunnon pohjalta. Siis pyritään parempaan harmonisointiin näissä ehdotuksissa, jotta taattaisiin todella minimikorvaukset työntekijöille. Ja puhutaan myöskin tietystä toimintaperiodeista, ajanjaksoista, milloin voidaan toimia, kun kysymys on maksukyvyttömyydestä ja haluamme tästäkin tehdä tarkistusehdotuksen sillä tavalla, että onhan olemassa jo sellaisia työntekijöitä, jotka ovat kenties vaarassa menettää työpaikkansa tai että heitä, heitä voitaisiin puolustaa paremmin niin, että he eivät joutuisi tällaisten hallinnollisten menettelyiden uhreiksi, jotka voisivat vain lisätä ongelmia heidän ammattiurallaan. Tässä nyt mitä halusin sanoa, en nyt halua mennä yksityiskohtiin niissä tarkistuksissa, joita esitämme, mutta tällä linjalla aiomme toimia ja pyrimme tällä tavalla parantamaan tätä nykyistä direktiivimekanismia. Muito obrigada. E, eh, Kiitokset. Ja uskon, että että kuka muu ei enää halua käyttää puheenvuoroa. No siinä tapauksessa ehkäpä annetaan vielä puheenvuoro EAYn edustajille, jos he haluavat vielä sanoa sanasen tähän loppuun. Ja sitten vielä komissio voi käyttää puheenvuoron. Haluaako joku käyttää teistä puheenvuoron? Então, senhora Varnek tem. Thank you. Rova Varnek. With regard to the... Kiitoksia. Ja tulee kysymyksiin työntekijämääritelmästä ja tilanteesta Tsekin tasavallassa. Minä oletan, että jopa tämänhetkinen direktiivi ja ne määritelmät, jotka meillä on direktiivissä tällä hetkellä, tarkoittaisi sen, että Tsekin tasavalta asettaisi nämä työntekijät direktiivin suojeluksen alaiseksi, joten voisin olettaa, että tässä saattaisi olla kyseessä direktiiviä rikkominen, joten voisitte, voisi ryhtyä toimintaan jo nyt. Joten sen takia sitä ei tarvitse muuttaa, mutta tämä on se yleinen kysymys ja ongelma, miten määrittelemme työntekijän, mitä, mikä on työntekijä, koska puhuitte erilaisista ongelmista, puhuitte näistä, näistä harjoittelijoista, he saattavat joskus olla katettuja, to, joissain maissa toisissa eivät, eivät kovin monissa maissa, he eivät ole työntekijöitä, mutta myös kotitaloustyöntekijät, sosiaalidirektiivin alaisena Euroopassa he ovat, eh, jäävät ulkopuolelle, joten meille syntyy aina tämä ongelma, mitä työntekijä tarkoittaa eri jäsenvaltioissa. Mutta me oletamme, että tämä on yleinen ongelma ja siksi sitä ei voida ratkaista maksukyvyttömyysdirektiivin sisäpuolella, mutta ehkä se pitäisi ratkaista jossain vaiheessa jollain toisella säädöksellä. Sitten esitettiin kysymys siitä, miten nämä erot maksujen välillä voitaisiin välttää. Meille tärkeintä on se, että sanotaan, että jos on saamattomia mm, vaatimuksia työntekijöiltä, niin ne on katettava, mutta tämän ei välttämättä tarvitsisi johtaa harmonisointiin Euroopan laajuisessa direktiivissä niin, että tasaisimme tämän direktiivissä. Mutta varmasti on mahdollista tarkastella sitä, miten se määritellään direktiivissä ja miten se sitten siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, joten tässä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Ehkä pari sanasta tässä myöskin puhuttiin eh, rajat ylittävistä tilanteista. Kyllä, tässä on ongelmia, mutta meillä ei ole selkeää vastausta myöskään, koska tämä on sidoksissa kauppalainsäädäntöön, joka tietysti on vastahakoinen sen osalta, että siihen sekaannutaan. Mutta tämä todella aiheuttaa ongelmia, koska maksu, maksukyvyttömyysmenettelyt vaihtelevat jäsenvaltioittain ja hyvin usein, kun ylikansallinen yritys joutuu tähän tilaan, niin menettelyt eri maissa ähm, äh, olevat säännökset siis säätelevät sen toimintaa ja tämä tekee aika vaikeaksi taata äh, sen, että äh, eri maiden tuomioistuimilta saadaan asianmukaista tietoa esimerkiksi, niin tätä on mietittävä, kuinka tätä tietoa voitaisiin vaihtaa paremmin eri jäsenvaltioiden ja eri, eri menettelyiden jäsenvaltioiden välillä eri menettelyiden osalta. Obrigada também. E então passava a palavra ao representante da Comissão. Kiitokset. Ja sitten komission edustajalla on vielä puheenvuoro. Teidän palavra. Yes, thank you, uh, Madam Chair. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Nämä esimerkit, mitä tulee määritelmiin, ovat esimerkkejä, jotka löytyvät myöskin mietinnöstä. Sivulla 1 ja 2 on mainittu. Tsekin tasavalta on toinen esimerkki, joka koskee Kyprosta. Nämä ovat nimenomaan niitä kysymyksiä, joita on seurattava, jotta voidaan käsitellä tätä kysymystä, jossa mahdollisesti ei noudateta direktiiviä. Mitä tulee rajat ylittäviin ongelmiin, Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että yksi tärkeimmistä 2002 ehdotuksen elementeistä, joka ensimmäistä kertaa otti huomioon eh, rajat ylittävät tilanteet direktiivissä, sisälsi myös eh, jäsenvaltioiden eh, välisen mm, määräyksen ja katson tässä nyt raportin sivua kuusi. Me olemme luomassa tällaista standardikaavaketta, joka helpottaisi tiedon välitystä. Se sisältäisi myös tie, yksinkertaista tietoa maksimisummista, jota voi saada kansallisessa lainsäädännössä ja artikla 4.1 ja 4.3 siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Tässä kaikki, kiitoksia. Obrigada. ja e agora a nossa eh, deputada relatora, a senhora... Kiitokset. Ja eh, Rova Görling, haluatteko vielä kommentoida loppuun? Um, Mielellään kiitos puheenjohtaja englanniksi sanotaan, että jos joku on rikki, niin sitä ei kannata lähteä kovasti korjaamaan. Ja tämä on nyt tähän pätevä sanallasku. Olisin sitä mieltä, olisin sitä mieltä, että tässä komissiossa tehdään hyvää työtä ja tämä on aika hyödyllistä, että 95 prosenttia näistä vaateista Ähm, saatavista ähm, saavat äh, onnellisen lopun, että missä ongelma on. Kiitokset työmarkkinaosapuolten edustajille, että he tulivat ja että he laajalti vahvistivat sen, mitä minä äh, omassa äh, valmistelutyössäni huomasin, mutta huomasin, että tässä on vielä sellaisiakin asioita, jotka tulevat tähän ikään kuin uutena tietona, mutta mitä tulee kansallisen lainsäädäntön siirtämiseen ja täytäntöönpanon, olen hyvin iloinen äh, komission äh, toimista ja siitä, että he sanovat, että he tarkastelevat ja pyrkivät käsittelemään näitä asioita. Tämä ei liene tämän lausunnon asia tätä asiaa hoitaa, ähm, mutta äh, uskon, että komissio vielä näitä asioita vie eteenpäin. Minulla on ongelma sen osalta, että jokin tietty minimi korvaus otettaisiin käyttöön, niin pelkästään sen takia, että se olisi hyvin vaikeaa ottaa käyttöön eri jäsenvaltioissa, niitä on 27. Tietysti ei olisi ehkä pakko ottaa jotakin tiettyä summaa, vaan jokin osuus tai niin poispäin, mutta epäilen olisiko tämä mahdollista, mutta uskon kuitenkin, että tämä koko pienimmän mahdollisen nimittäjän mahdollisuus on kaikkein vaarallisin, koska monissa jäsenvaltioissa ollaan jo nyt paljon korkeammalla tasolla kuin mitä me voisimme saada aikaiseksi. Ja uskon, että tässä on myöskin tietty psykologinen ongelma ottaa tällainen summa käyttöön, koska jos sitä lähdetään sitten tätä kautta jäsenvaltiossa laskemaan, niin ihmiset varmasti siitä kieltäytyvät. Lopuksi tämä rajat ylittävä kysymys, keskustelu, joka meillä oli noin kuukausi sitten tästä asiasta. Ja silloin tein tarkistuksia tähän oman lausuntooni, koska halusin saada lisää tietoa asiasta. Ja todella me meidän on tarkisteltava tätä asiaa vielä uudelleen. On yksi hyvin olennainen kysymys, joka liittyy työntekijöihin ja myöskin velkojiin. En tiedä, olisiko mahdollista saada jokin tällainen kaikkein korkein mahdollinen taso tässä käyttöön, kun kysymys on velkojista. Ehkä tämä olisi hyvä komission ottaa huomioon, koska silloin me voisimme varmastikin kertoa myöskin, missä kohtaa työnantajat ovat tässä ähm, hierarkiassa kaikissa jäsenvaltioissa, niin että minä haluaisin ainakin tätä kautta helpottaa näitä rajat ylittäviä äh, työntekijöiden suojelukysymyksiä. Haluan päättää tähän ja haluan kiittää kaikkia panoksestaan. Sim, eu também quero agradecer a todas e a todos. Kiitokset. Minäkin kiitän kaikkia puhujia, erityisesti äh, vierailijoita IAYstä ja komissiosta. Haluan kiittää ja haluaisin vielä kommentoida tätä viimeistä kommenttia, jonka Rova Görling tuossa äh, teki tästä hierarkiasta velkojen äh, hierarkiasta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys minun maassani Portugalissa tavanomaisesti on äh, velkoja äh, hierarkian ongelmia. Siis jos jossakin tuomioistuimessa on annettu jo työntekijöille myönteinen päätös ja annetaan siis heille etusia, kun maksuja ruvetaan maksamaan, mm, ja ja kun siis on maksukyvyttömyystilanne, niin on myöskin sellaisia tilanteita, jos näin ei, jossa näin ei käy, vaan valtio tai pankki asetetaan etusijalle ja työntekijät jäävät tyhjiin käsiin, niin että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja uskon, että direktiivin, pitäisi saada, direktiivin kautta pitäisi saada selkeä vastaus tähän asiaan. Ja käännyn tässä komission puoleen, koska tämä on erittäin tärkeä asia. Ja hyvin monissa tapauksissa työntekijät ovat itse asiassa äh, kärsineet vahinkoa tällaisessa tilanteessa. Ja uskon, että tällä tavalla voisimme edetä. Äh, ja äh, haluan todella tässä tukea täysin esittelijän näkemystä. Kiitokset kaikille osallistumisesta ja nyt jäämme odottelemaan seuraavaa vaihetta tarkistusten esittämistä ja sitten mennään seuraava kohta. Então, eh, tendo em conta as alterações que fizemos no na nossa ordem. Kun otetaan huomioon jo esityslistaan tehdyt muutokset, niin nyt käsittelemme seuraavaksi kohtaa viisi. Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset EUn tulevaan kohesiopolitiikkaan. Valmistelijana on Sari Essaja, joka on jo paikalla. Ja uskon, uskon että hän kertoo meille myöskin näkemyksensä äm, tarkistuksista ja myöskin sitten huomisista äänestysjärjestelyistä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chair. Uh, as I have said previously that in this... Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Kuten aikaisemmin sanonut, tässä, äm, tässä valiokunnassa meillä on ollut hyvin kattava mietintö jo väestörakenteen muutoksesta. Ja tässä lausunnossa me käsittelemme ainoastaan väestörakenteen muutosta ja kohesiopolitiikkaa. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita tämän valiokunnan jäseniä, jotka ovat jättäneet varsin paljon tarkistuksia, mutta ne ovat oikein rakentavia tarkistuksia ja tuovat, tuovat, tuovat täytettä tähän mm, lausuntoon. Me olemme tehneet neljä kompromissia täällä poliittisissa ryhmissä ja sitten meillä on neljä kohta kohdalta äänestystä. Yksi tulee EPPltä, yksi, kaksi tulee Guelta ja yksi tulee vihreiltä. ja haluaisin kommentoida tätä tarkistusta 43 ja sen kohta kohdalta äänestyspyyntöjä, jota minun oma poliittinen ryhmäni EPP on pyytänyt. Siinä vedotaan komission, että se takaisi yleisten sosiaalipalvelujen ja meidän mielestämme tämä liittyy subsidiarisuusperiaatteeseen ja siksi pyydämme tästä kohta kohdalta äänestystä. Ja sitten meillä on tarkistus 31 Rova Schröteriltä ja tässä tarkistuksessa hän haluaa korvata sanan tuottavuus sanalla saatavuus. Ja silloin tämän tarkistuksen merkitys muuttuisi ja siksi äh, olen laittanut miinus tähän äh, kohtaan, koska on vähän eri asia olla tuottava kuin olla saatavissa, että joku asia on saatavissa. Mutta tietenkin kummatkin nämä asiat ovat tärkeitä, mutta koska alkuperäisteksti poistuisi, olen laittanut tähän kohtaan miinuksen. Ja sitten ehkäpä ne poliittiset ryhmät, jotka ovat pyytäneet näitä muita kohta kohdalta äänestyksiä, haluavat selittää miksi ja mikä kanta niillä on näissä kohdissa, mutta yleensä olen sitä mieltä, että tämä on hyvin rakentava lausunto ja olen sitä mieltä, että meidän valiokuntamme antaa hyvän lisän tähän varsinaiseen mietintöön, joka on käsillä regivaliokunnassa. Joten kiitoksia hyvät kollegat. Kiitokset. Rova Nyt Keskustelu on avattu. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Tänään proa eesistuja. Mä tahaks tänata proa Saari. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Sari Essayahia hänen erittäin selkeästä lausunnostaan. Ja hän todellakin sanoo siinä, miten asiat ovat. Minun ryhmäni ALDE-ryhmä on tyytyväinen tähän, joten olemme jättäneet ainoastaan kolme tarkistusta. Esittelijä tukee näitä tarkistuksia. Haluaisin kiittää häntä siitä ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tämän asiakirjan luonnostelemisessa. Kiitoksia. Então tem a palavra senhora Schroeder. Sitten rouva Schroeder. Minä pyydän anteeksi olisi juuri neuvottelussa viidennestä kohesio mietinnöstä ja nyt haluan tässä vain yhteen asiaan viitata. Me haluaisimme suullisen tarkistuksen tuoda tarkistukseen kohtaan 19, kun on kysymys iät iäkkäämpien, hen, iäkkäiden henkilöiden aktivoinnista, koska tässä muotoilu, joka englanniksi on kirjoitettu, se on varmaan hyvä ymmärtää suomalaisen järjestelmän mukaan. Suomessa on erinomainen järjestelmä, mutta se ei, se ei päde muihin jäsenvaltioihin ja siksi meidän täytyy muotoilla tämän vähän yleisemmin, jotta tuo idea, joka sen takana on, niin koskee kaikkia. Obrigada e creio que não há mais pedidos de intervenção. Kiitos. Et, uskon, että kuka muu ei enää halua käyttää puheenvuoroa ja Näin ollen annan vielä puheenvuoron kollega Essa ja Hille. Haluaako hän vielä äh, päättää keskustelun muutamalla sanalla? Yes, I'm expecting that... Niin, Odotan, että meillä ei huomenna varmaan ole mitään ongelmia äänestyksessä, mutta jos aiotte jättää suullisen tarkistuksen, niin olisi mukava saada se etukäteen ja hyvissä ajoin etukäteen niin, että voimme nähdä, onko kyse enemmänkin tästä käännöksestä vai minkälainen vaikutus sillä tulee olemaan. Se on hyvin tärkeää Suomessa. Voin sanoa, että Meillä on, on varsin paljon myönteisiä kannustimia henkilöille, jotka haluavat jatkaa uraansa työelämässä, joten Suomessa meillä on siis kannustimia, joita käytämme, ja ihmiset, jos eh, haluavat jatkaa työelämässä, he voivat sen tehdä ja he hyötyvät siitä joten tämä on vähän eri tilanne kuin joissain maissa, joissa eh, henkilöitä rankaistaan siitä, että he jatkavat työelämässä, kun taas Suomessa on eh, tällaisia kannustimia. Mutta jos eh, teillä on jo valmiina tämä suullinen tarkistus, niin voimme keskustella siitä. Kiitoksia. E Kiitokset. Näin päätimme tämän esityslistakohdan ja seuraavaksi menemme seuraavaan kohtaan, joka on kohta kahdeksan. Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen Euroopan unionissa. Ja äh, esittelijä on herra Ungureanu. Haluatteko käyttää puheenvuoron tästä aiheesta? Varmastikin mietin, äh, mietinnöstänne. Ja kenties voitte myöskin kertoa kantanne tarkistuksen. Olkaa hyvä. Um, I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ö, äh, todella iloinen innostuksesta tähän mietintöön. Meillä on 157 tarkistusta ja mm, haluaisin heti aluksi sanoa, että olen iloinen tai tyytyväinen siihen, miten tämä mietintö nyt on tässä muodostumassa, koska on selvää, että kaikki ovat samaa mieltä, tai suuri enemmistö on samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa. Me tarvitsemme enemmän työntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa. Meillä on menettelytavallinen ongelma, pieni sellainen. Me tarvitsisimme teknologista yhtenäisyyttä tässä mietinnössä. Arvon kollegani käyttivät eri termejä saman asian suhteen. Jotkut sanovat siirtolaistyöntekijät, toiset sanovat siirtolaiset, toiset sanovat EU-siirtolaiset. Meillä pitäisi olla selkeyttä ja sanoa EU-siirtolaiset, koska Tästä on ainoastaan kyse täällä. Mutta nyt kun näin yleensä olen hyvin iloinen ehdotuksista, joita on tehty tarkistuksissa. Esimerkiksi ajatus, että samankaltaista palkkaa samasta työstä samas riippumatta siitä, missä tuo työpaikka on. Toiseksi sosiaalidumppauksen ehkäiseminen ja välttäminen. Kolmanneksi rasismin, muukalaisvihan torjunta, kun puhumme työntekijöistä heidän oikeudestaan työhön. Ja neljänneksi äh, se, että täytyy varmistaa työpaikat ja työskentelyolosuhteet. Ja nyt menen sitten tarkistuksiin. Nämä tarkistukset, joissa korostetaan ö, äh, ammattipätevyyksien ja todistusten tunnustamista. Se on erittäin tärkeää, jos halutaan lisätä työntekijöiden liikkuvuutta EU-ssa. Haluaisin kiittää tarkistuksista, joita äh, arvon kollegat Harkit, Blinkevich-Jute, Moran Chartier, Kabrenov ovat jättäneet. Nämä ovat kaikki ajatuksia, jotka koskevat tätä asiaa. Toinen aspekti koskee tarkistuksia, jotka viittaavat solvittiin ja euresiin. Ne ovat tärkeitä välineitä, kun käsittelemme työntekijöiden liikkuvuutta ja olen iloinen näistä tarkistuksista, joissa korostetaan Solvitin ja Euresin merkitystä tiedon viittaisi myös ajatukseen siitä, että EU-kansalaiset hyödyntäisivät täysin oikeuksiaan ja tätä voidaan suuresti helpottaa sillä tavoin, että sekä EU-lainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä tehtäisiin yhteistyötä. Tässä tarkoitan tarkistusta 15 herra Kabrnohilta. Ja sitten on muita tarkistuksia, jotka, joissa linkitetään työlainsäädäntö ja muun politiikkaa, terveyspolitiikkaa, kaksinkertaisen verotuksen välttäminen ja muut ongelmat, jotka saattavat ehkäistä työntekijöiden liikkuvuutta. Sitten kun puhumme työntekijöiden liikkuvuudesta, on tärkeää myöntää, että tämän tyyppinen liikkuvuus voi myös aiheuttaa kielteisiä tilanteita sekä työntekijöille että työnantajille ja sanktiot ja mahdolliset korvaukset pitäisi mainita ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka on hyvin mainittu sosialistiryhmän varjoesittelijän toimesta. Vielä eräs kysymys, joka koskee sitä tapaa, millaisena me näemme työntekijöiden liikkuvuuden. En halua sanoa, että tämänhetkinen EU-lähestymistapa on täysin virheetön, mutta toisaalta en voi tukea tarkistuksia, joissa edistetään sellaista ajatusta, että EUn lähestymistapa ei ole oikeanlainen. On tarkistuksia, joita jollain tavoin ehdottavat, että EUn lainsäädäntö ei perustu oikeuksiin Eikä näin voida sanoa, jos ajatellaan järkevästi. Eräs toinen mielenkiintoinen ongelma on se, että näin useissa tarkistuksissa sen, että työntekijöiden liikkuvuuden konsepti, sitä ei pidetä niinkään vapaaehtoisena toimintana. On tarkistuksia, joissa ajatellaan, että työntekijät ikään kuin joutuvat pakosta eh, siirtymään toiseen maahan töihin. Emme tietenkään eh, voi unohtaa taloudellisia paineita ja muuttuvaa sosioekonomista kontekstia Itä-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, niin silti on hyvä perusta sille, että voidaan ajatella, että tällainen työntekijöiden liikkuvuus on kuitenkin vapaaehtoista. Lisäksi haluaisin vielä sanoa, että on joitakin tarkistuksia, jotka käsittelevät ongelmia, joita tällainen eu siirtotyöläinen voi kohdata toisessa päässä, nimittäin siis kohdemaassaan. Ja tässä tarkoitan Turusen ja Kornelisen sen tarkistuksia. He korostivat aivan oikein sitä, että on huomioitava laiton työ, äh, siis harmaa talous ja mm, tällaiset ei epäaidot yksityisyrittäjyydet ja kaikki ne oikeudet, joita työntekijöillä pitäisi olla kohdemaassaan. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että en pidä tätä mietintöä jonkinlaisena lyhyen tähtäimen tai keskipitkän tähtäimen reseptinä, koska se saattaa hyvinkin vaikuttaa myös tuleviin jäsenvaltioihin. Olen samaa mieltä siitä, että työntekijöiden liikkuvuus, kuten jo sanoinkin, voi saada aikaan kielteisiä vaikutuksia, mutta me jo tiedämme kokemuksesta, että myönteiset vaikutukset ovat suuremmat kuin kielteiset. Ja siksi olen sitä mieltä, että kaikki esteet työntekijöiden liikkuvuuden tieltä pitäisi poistaa siis mitä tulee siihen, että työntekijät voivat etsiä työpaikkaa EUn sisällä. Ja olen iloinen Itävallan ja Saksan päätö, tulevista päätöksistä, joilla poistetaan esteet vuoden 2004 laajentumismaiden työntekijöiltä. Toivoisin, että tällaiset esteet poistettaisiin myös niiden maiden kohdalta, jotka liittyivät vuonna 2007. Joten nyt odotan mielenkiinnolla kollegojen kommentteja. Kiitoksia puheenjohtaja. Muito obrigada. Eh, e- Kiitokset. Täällä on muutamia puheenvuoropyyntöjä. Haluaisin lisätä vain, että meillä on kaksi lausuntoa, jotka on pyydetty Libe ja naisten oikeuksien valiokunnilta. Ja, ja noin 150 tarkistusta, joista noin parisenkymmentä on meidän esittelijältämme. kollega Linkiewicz Jute, missä päin? Siellä. Teillä on puheenvuoro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 ja aion kertoa kantani. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä herra Unkurianoa hänen tekemästään työstä ja tästä mietintöluonnoksesta. Esittelijä on tehnyt eräänla, useampia ehdotuksia, jos voimme toteuttaa ne, saavuttaisimme paremmat tulokset ja kaikki esteet poistuisivat työntekijöiden tieltä liikkua vapaasti Euroopan unionissa ja silloin he voisivat löytää työtä ja heidän oikeuksiaan kunnioitettaisiin. Haluaisin myös selittää hiukan tarkistuksia, jotka liittyvät tähän mietintöluonnokseen. luonnokseen Ensinnäkin yhteiseen, yhteen yleiseen kommenttiin liittyen. Tietenkin työntekijöiden vapaa liikkuvuus on myönteinen ilmiö ja esittelijä on korostanut tätä myöskin, mutta tarkistuksissani ehdotan, että arvioitaisiin työntekijöiden liikkuvuuden kielteisiä vaikutuksia. Me emme saisi pelätä tätä myönnän, että me arvioi ainoastaan tämänhetkistä tilannetta, vaan katsomme myöskin tulevaisuuteen. Me emme voi jättää huomiota sitä, että Keski- ja Itä-Euroopan maiden eh, siirtolaisuustasot ovat suuret. Meidän kansalaisemme muuttavat muihin jäsenvaltioihin vapaasti, mutta heidän liikkumisensa taustalla on työpaikkojen puute heidän omassa maassaan, joten meidän on poistettava kaikki esteet joita on Keski- ja Itä-Euroopassa. Keski- ja Itä-Euroopassa on joitakin kokonaisia kyliä, jotka lähtevät muihin jäsenvaltioihin. Ja jos me katsomme työntekijöiden liikkuvuuden kielteisiä vaikutuksia, niin ei se tule aiheuttamaan sitä, että koko mietinnöstä tulisi kielteinen. Ja eräs toinen tärkeä asia, joka on erityisen tärkeä SND-ryhmälle, on kysymys, joka liittyy työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Euroopan unioni on hyväksynyt useita säädöksiä, joilla yritetään saada aikaan tasa-arvoista kohtelua kaikille työntekijöille. EU yrittää saada aikaan tasa-arvoiset työ- ja sosiaaliset oikeudet, mutta lainsäädäntö ei pelkästään sitä takaa, vaan se on myös toteutettava. Meidän tulisi siis keskittyä niihin toimenpiteisiin, joilla näitä oikeuksia toteutetaan. Ja kun on rikkomuksia, niin meillä pitäisi olla jonkinlainen sanktio- ja korvausmenetelmä. Ja olen kiitollinen herra Ungurianolle, koska hän sanoi, että hän kannattaa tämän tyyppisiä tarkistuksia. Eräs toinen osa tarkistuksiamme koskee työsuojelutarkistuksia. Meillä pitäisi olla eh, lähempää yhteistyötä, kun katsomme, ovatko työsopimukset EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisia ja rekrytointiyrityksiä olisi valvottava tarkemmin. Meidän tulisi myöskin lisätä tietoisuutta ja antaa lisää tietoja työntekijöille. Ja haluaisin vielä sanoa, että on erittäin tärkeää vahvistaa työmarkkinaosapuolten ja ammattiyhdistysten yhteistyötä, jos me emme onnistu varmistamaan tätä läheisempää yhteistyötä maa, maahanmuuttajatyöntekijöiden oikeuksia saatetaan rikkoa ja tämä ei ainakaan parantaisi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden myönteisiä puolia. Ja vielä eh, eräs aspekti, joka liittyy niin kutsutun tiedotusdirektiivin täytäntöönpanoon hyvin usein siirtotyöntekijöiden oikeuksia rikkotaan, koska työnantaja ei aina kerro työntekijälle kansallisesta työlainsäädännöstä ja työntekijä päätyy hyvin heikkoon tilanteeseen, koska hän ei ehkä tunne jäsenvaltion kieltä tai hän ei tunne tuon valtion työlainsäädäntöä. Joten kiitoksia oikein paljon. Tässä olivat minun tarkastukseni ja toivottavasti teemme menestyksekästä yhteistyötä tulevaisuudessa tämän mietinnön hyväksymisessä. Kiitoksia. Muito obrigada e passava a palavra. Kiitokset. Seuraavaksi rouva Turunen, teillä on puheenvuoro. Um, yes, thank you. I... Kiitos. Tulin juuri sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnasta ja siellä Michel Barnier esitteli lyhyen listansa tästä sisämarkkina paketista. Siellä puhuttiin työntekijöiden lähettämisestä, kohesiosta ja siitä, kuinka sosiaaliset perusoikeudet toteutuvat niin, että toisessa salissa toisessa valiokunnassa myöskin tunnustetaan, että on olemassa tiettyjä haasteita, kun kysymys on työntekijöiden työstä toisessa jäsenvaltiossa, ja että myöskin jotakin haasteita liittyy lähetettyihin työntekijöihin, ja että meidän täytyy eh, selvittää ja tukea perussosiaalisia oikeuksia. Tässä siis yksi huomio. Ja tämä varmasti on toinen keskustelun aihe, joka liittyy hyvin tiiviisti tähän mietintöön. Ensiksi siis kiitokset esittelijälle. Haluaisin korostaa äh, tai kertoa tarkistuksista me hiukan selvittää taustaa niiden takana, koska teistä jos on jotakin kysymyksiä, niin että puhun tässä nyt äh, vihreän ryhmän nimissä. Ensiksi Meillä on joitakin tarkistuksia, joissa otetaan esille äh, äh, niin sanotut valeyrittäjät ja vale työmarkkinat, koska tämä on myöskin yksi nykyinen ongelma. Tähän pitää puuttua äh, hyvällä tavalla. Sitä ei oikeastaan ole kannettu huolta kunnolla ja tässä on suuri näiden ihmisten hyväksikäytön riski. Minulla on lukuisia esimerkkejä ammattiliitoilta. Sieltä on kerrottu tarinoita, jotka järkyttävät niitäkin. Ihmisiä kohdellaan todella huonosti. Tässä on suuren riskin ryhmä, jota meidän täytyy ähm, käsitellä ja josta on pidettävä huoli. Ja meillä on myöskin tarkistus 69, äh, joka äh, liittyy siihen, kuinka on mahdollista käyttää sosiaali- ja hyvinvointipalveluita. Ja me toteamme, että ilman, että tätä äh, rajoitettaisiin, kuten jotkut jäsenvaltiot ovat yrittäneet tehdä, äh, esimerkiksi tiedän, että te halusitte tästä esimerkin, niin esimerkiksi Iso-Britannia tähän mennessä, siellä on ollut sellainen sääntö, että Itä-Euroopan maista tulevilla työntekijöillä ei ollut oikeuksia sosiaalisiin palveluihin ensimmäisen äh, maassa olevan oloaikansa maassa oloaikansa aikana. Tällaiset politiikat, joita nyt asetamme kyseenalaiseksi, ja tässä 69 tarkistuksessa sanomme, että tämän sijaan ihmisille pitää kertoa heidän oikeuksistaan ja pääsystään sosiaalietuuksien ja sosiaalisen hyvinvoinnin palveluiden piiriin. Sitten 103 tarkistuksessa puhumme yhteisestä ja erillisestä vastuusta. Ja tämä on hyvin tärkeä seikka, jos halutaan korostaa ähm, vastuuketjuja. Äh, on useita yrityksiä esimerkiksi, jotka työskentelevät eri maissa. Tämähän on tilanne Euroopassa nykyisin. On äh, suuri rakennustyömaa, siellä saattaa olla vaikkapa useiden maiden työntekijöitä ja useiden maiden yrityksiä, niin että täytyy määritellä vastuu tässä ketjussa. Niin. Joten olemme voimme olla varmoja siitä, että paikan päällä työtä tekevät ihmiset äh, työskentelevät hyvissä olosuhteissa ja että tuon hierarkian yläportaalla olevilla on myöskin hyvä käsitys asioista, kuinka se täytyy hoitaa. Ja tämä komissio, komissio on tämän asian ottanut huomioon viime vuonna, äh, että tämä asia pitäisi hoitaa, mutta mitä ei vielä nähty. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu ähm, sisämarkkinasääntöjen mukaan Saksassa ja myöskin Norjassa on otettu tämän tyyppisiä sosiaalisia vastuita tai ketjuvastuukysymyksiä hienosti esille. Ja sitten haluamme myöskin 90 tarkistuksessa ottaa esille pakkotyövoima, pakotetun työvoiman kysymykset ja 26 tarkistuksessa, lopuksi haluan mainita vielä sen, ja myöskin 86 tarkistuksessa olemme sitä mieltä, että EUn lähestymistapa ei ole oikealla pohjalla, koska ruohonjuuritasolla on ongelmia. Kenties lainsäädännössä asiat on hienosti sanottu, mutta se, mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla, on aivan toisenlaista eikä tämä ole hyvä pohja liikkuvuudelle. Ja näin ollen me tarvitsemme lisää tarkastuksia, lisää seurantaa ja sen takaamisen, että näitä työntekijöitä suojellaan, koska jos niin ei tehdä, niin tämä ei ole enää oikealla pohjalla, niin että emme halua syyttää lainsäädäntöä siitä, että se ei ole paikallaan, vaan olemme pahoillamme siitä, mitä paikan päällä ruohonjuuritasolla tapahtuu meidän ei pidä äh, pelätä ongelmista äh, keskustelua ja näitä haasteita, eikä meidän pidä pelätä ongelmien ratkaisua, koska jos niin emme tee, niin uskon, että muukalaisviha vain voimistuu ympäri Eurooppaa. Ja silloin ihmiset ovat vihaisia toisilleen ja haluavat potkia ulkomaalaiset ulos maasta, koska syyttävät näitä kaikista ongelmistaan. En minä halua sellaista tilannetta ja tämän tilanteen välttämiseksi ja tämän oikeapohjaisen kohtuullisen liikkuvuuden takaamiseksi uskon, että tarvitsemme muutoksia, ei pelkästään lainsäädännössä, vaan aivan tuolla ruohonjuuritasolla ja se on meidän tavoitteemme. Me haluamme siis ähm, kaikille reilua, kohtuullista liikkuvuutta. Ja ihan vihoviimeinen huomio, olen tässä nyt jo puhunut pitkään, mutta haluaisin vielä sanoa yhden seikan. Tämä on hyvin lyhyt ja tämä on Facebookista, niin sain viestin äh, romanialaiselta, joka näki tämän valiokunnan äh, toimintaa ja hän halusi kertoa äh, tarinansa. Hän on parikymppinen nuori mies ja hän on kertonut, että noin vi, ri, kolme miljoonaa romanialaista työskentelee EU-ssa Romanian rajojen ulkopuolella ja ähm, näistä asioista ei keskustella EU-parlamentissa eikä lehdistössä. Ystäväni ä, äh, toimii kirsikan keruussa tuhannella eurolla kuukaudessa. Hän tekee 12-tuntisia päiviä, kuudes, kuusi päivää viikossa ja omistaja maksaa hänelle vain sen mukaan, kuinka hän äh, kerää ja äh, Tämä on todella hyvin raskasta fyysistä työtä. Tämä on vain yksi esimerkki. Näitä on varmasti lukuisia, mutta uskon, että meidän täytyy pitää tällaisista äh, asioista lukua ja hoitaa nämä asiat. Ja se on minun tavoitteeni tässä mietinnössä, että ongelmat hoidetaan ähm, tähän äh, työntekijöiden liikkuvuuteen liittyvät ongelmat hoidetaan. Näin ollen uskon, että meidän on edistettävä ja helpotettava ihmisten ulkomaille muuttamista ja siellä työskentelyä ja heidän oikeutensa siellä on myöskin taattavaa, onpa kysymys sitten eläkeoikeuksista tai muista, koska tämä on aika vaikeata ihmisille nykyisin. Saan paljon viestejä tämän tyyppisistä tilanteista. Toivon mukaan saamme tämän näkymän tähän mietintöön ja odotan kovasti yhteistyötä. E Kiitokset. Seuraavaksi Rova Koferati. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää eh, esittelijää tästä kokonaispuitteistosta, jota hän on ehdottanut. Eh, hänen arvionsa on sellainen, että minäkin tuen sitä nimittäin, että eh, työntekijöiden liikkuvuus Euroopan unionissa on erittäin tärkeää ja myönteistä mahdollisuus liikkua vapaasti on yksi sisämarkkinoiden perusteista. Jos meillä ei ole mahdollisuutta liikkua maasta toiseen ja tarttua työmahdollisuuksiin ja tarjota niitä, jos tämä ei olisi mahdollista, niin silloin emme voisi saavuttaa vuoden 2020 tavoitteita johtuen väestörakenteen muutoksesta. Ja koska EUn alueiden värillä olot ovat hyvin erilaiset, tämä kannustaa ihan normaaliin liikkuvuuteen, jota pitää säännellä, mutta myöskin helpottaa. Ja siksi Jotkut tarkistukset, joita täällä on jätetty, ovat mm, tärkeitä ja esittelijä niitä onkin kommentoinut. Minä haluaisin ainoastaan joihinkin tarkistusryhmiin palata, jotka ovat olleet tässä keskustelun kohteena. Pitää poistaa esteet työntekijöiden liikkuvuuden ja eriarvoisuuden väliltä. Yksi näistä esteistä on materiaalina, niin siis sama palkka samasta työstä on aivan perusajatus, josta täytyy lähteä, mutta myös työntekijän oikeudet, ne ovat erilaisia eri unionin vaissa. Mutta kun puhumme oikeuksista, me emme saa ainoastaan pysähtyä työntekijöiden oikeuksiin. Nämä e, ihmiset ovat myös kansalaisia, joten tarvitsemme myös yhdenmukaisuutta kansalaisten oikeuksissa, vaikka tässä puhummekin henkilöistä eh, työntekijöinä. Mutta emme me voi eh, erottaa työntekijöitä kansalaisista. Se on yksi ja sama asia, eikä voida luoda eh, samoja oikeuksia työntekijöille, jos ei samalla luoda samoja tasavertaisia oikeuksia kansalaisten välille jokapäiväisessä elämässä. Siksi kun nyt tarkastelemme näitä tarkistuksia, kuten esittelenkin teki, pitää mielessä nämä kummatkin kysymykset. Ongelmat ja esteet liikkuvuuden tiellä – eivät aina ei ole kysymyksiä, jotka koskevat pelkästään työtä, vaan myöskin työn päättymistä, äh, esimerkiksi eläkekysymykset. Äh, meidän ei tulisi antaa työntekijälle ainoastaan äh, osittain samoja eläkeoikeuksia, vaan antaa heille mahdollisuus tuoda mukanaan se eläkepotti, joka heille on jo kertynyt. Ja välttää mahdolliset kielteiset vaikutukset. On ihmisiä, jotka tulevat työskentelemään Euroopan unioniin ja sitten haluavat palata takaisin kotimaahansa. Tämä on ihan legitiimiä. Mutta jos heillä ei ole mahdollisuutta viedä mukanaan eläkeoikeuksiaan, hei, pakotetaan jäämään viimeiseen maahan, jossa heillä on ollut työpaikka, vaikka eivät sitä haluaisikaan. Joten eläkekysymyksiä on pidettävä vähintään yhtä tärkeinä kuin työntekijöiden oikeuksia. Ja viimeinen kommentti liittyy sanktioihin. Uskon hyvin paljon sanktioiden ennaltaehkäisevään vaikutukseen täytyy kannustaa myönteistä toimintaa ja rankaista kielteistä toimintaa. Tällainen kaksinkertainen järjestelmä, palkkio sille, joka mm, toimii hyvin ja tekee rohkeita ja tehokkaita päätöksiä, sen rinnalla täytyy kulkea aina rangaistus niille, jotka eivät noudata sääntöjä, erityisesti kun on kyse järjestelmästä, joka on kehitysvaiheessa ja kasvuvaiheessa, mutta osittain jopa tällainen koeluonteinen. Kiitoksia. Obrigada também. E neste momento... Kiitokset. Seuraavaksi Rova Cornelissen. Ähm. Kiitos. oikean, oikealla tavalla asettu kysymys, sitä tässä pyydeltiin ja Rouva Turunen tähän jo puuttuikin. No, me olemme sitä mieltä, että EU ei ole pelkästään vain taloudellinen unioni, vaan myöskin ihmisten unioni ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus on oikeus, jota pitäisi rajoittaa vain, jos on täysin oikein todistettua, että se on tarpeen. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että tarvittaisiin tasaveroiset toimintamahdollisuudet jäsenvaltioiden ja pitäisi joutua kilpailemaan keskenään sosiaalisissa oikeuksissa työntekijöille, koska yhtenäismarkkinoilla – jäsenvaltioilla on paljon muita mahdollisuuksia kilpailla keskenään. Ehm, ja, ja ehm, esimerkiksi tämä on liittynyt yritysten sijoituspaikkoihin ja nyt on taattava, ettei lähdetä kilpailemaan sosiaalisissa oikeuksissa. Tahtoisin tässä korostaa sitä, että on tärkeää ottaa mukaan myöskin siirtymätoimenpiteitä tai niihin liittyvä viittaus. En usko, että ne ovat yleisesti ottaen tuoneet mitään parannusta ja itse asiassa jossakin jäsenvaltiossa ne ovat johtaneet aivan kauheisiin tilanteisiin, hyvin vakavaan työntekijöiden hyväksikäyttöön, jopa orjuuteen näistä voitaisiin kutsua. Valitettavasti ensimmäinen tammikuuta kaikissa maissa, jotka tulivat mukaan 2004, niin silloin nuo Ähm, siirtymätoimenpiteet piti ähm, poistaa niiden osalta, mutta ei vielä Bulgarian ja Romanian osalta ja oman jäsenvaltioni äh, suureksi äh, hämmennyksekseni ja häpeäkseni juuri tällä viikolla ilmoitti, että se aikoo asettaa äh, vielä korkeammat esteet alankomaissa työskenteleville Ähm, romanialaisille ja bulgarilaiselle, Siis Hollantiin jo viisi vuotta tulleet mansikan poimijat eivät nyt enää saa tulla koska mm, se tehdään hallituksen taholta mahdottomaksi. Todennäköisesti teen tarkistuksen täysistunnossa tämän asian äh, kattamiseksi. Sitten toinen seikka. Kroatian liitto kehittyminen on ensi vuonna varmasti asialistalla ja olen aika varma siitä, että jotkut jäsenvaltiot jälleen kerran mukaan lukien Alankomaat, jolla on omat populistiset sisäiset syynsä, on ehdottanut kroatialaisille työntekijöille siirtymäaikasäännöksiä. Tämä on siis täysin naurettavaa se ei ole yleisesti ottaen hyödyllistä, mutta Kroatiallahan on kolme miljoonaa asukasta. Se on varsin rikas verrattuna johonkin muihin äskettäin liittyneisiin maihin. Ja oli siis aivan kummallista toimia näin. Haluaisin ottaa tähän mukaan sen, että me tuomitsemme tämän ja että toivoisimme, että neuvosto ei mitään tällaista kehottaisi. Toinen seikka sitten liittyy samaa sukupuolta olevien avioliittojen tunnustamiseen. Olen kuullut kommentteja, että tämä liittyy läheisyysperiaatteeseen. Tässä varmastikin on väärinkäsitys, koska tämä ei tarkoita sitä, että kaikki jäsenvaltiot joutuvat ottamaan käyttöön samaa sukupuolta olevien avioliitot. Se olisi hieno juttu, mutta tämä todella liittyy läheisyysperiaatteeseen. Ei, niiden täytyy vain tunnustaa sellaiset eh, samaa sukupuolta olevien liitot, jotka on eh, sellaisissa jäsenvaltiossa solmittu, jossa se on eh, mahdollista, niin että jos hollantilainen lesbo pariskunta haluaa käyttää äh, vapaata liikkumismahdollisuutta ähm, ja työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, heidän täytyy pystyä se tekemään äh, myöskin sellaisessa jäsenvaltiossa, jossa näitä avioliittoja ei pystytä solmimaan. Ja viimeisenä kohtana vielä me todella äh, kehotamme jäsenvaltiota ottamaan huomioon EU kansalaisten syrjiminen toisissa jäsenvaltioissa. Meillä on jo hyvä, huono esimerkki bulgarialaisesta, romanilaisesta ja puolalaisista. Kaikkia heitä kutsutaan itse asiassa puolalaisiksi, olivat sitä mitä kansallisuutta tahansa, mutta he todellakin syrjitään voimakkaasti. Tässä on paljon stereotyyppejä, heitä nimitellään kadulla ja tämä on ongelma, jota ei ole läheskään riittävästi EU-ssa äh, otettu huomioon niin, että aiomme sitä tarkistuksen 68 tältä osin. Toivon mukaan kaikki lähtevät tätä tarkistusta tukemaan. Kiitos. Muito obrigada, senhora e Kiitokset tämän äh, puheenvuorokierroksen päättämisestä ja Rova Haakin. Thank you and my... Kiitoksia ja pyydän anteeksi esittelijältä, että olin pois salista, kun hän piti puheenvuoronsa, koska minun oli mentävä vetoomusvaliokuntaan ja tietenkin siellä oli kansalaisten oikeuksista kysymys, mutta pyydän anteeksi esittelijältä tästä ja kiitän häntä mietinnöstä. Minulla on muutamia kommentteja ja kysymyksiä. Olen samaa mieltä vihreiden kanssa useista heidän kommenteista. Esimerkiksi he puhuvat Ähm, ihmisarvoisesta liikkuvuudesta, kuten me puhumme ihmisarvoisesta työstä. Se on hyvä tapa äh, kuvailla tätä ja puhuvat myös sosiaalidumppaukseen liittyvistä ongelmista, jotka lisäävät mukalaisvihaa ja meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen. Jotkut tarkistukset helpottavat ehkä tilannetta. Minua hiukan hämmentää vielä se, mitä kollegani sanoi äh, Ähm, samaa sukupuolta olevien avioliittojen tunnistamista maissa, joissa e, samaa sukupuolta olevia avioliittoa ei e, ole. Tämä tarkoittaa, että annetaan oikeuksia muiden maiden kansalaisille, joita sen maan kansalaisilla ei ole. En siis tiedä, voiko tämä onnistua. Mutta jos muistan vihreiden alkuperäisen tarkistuksen, siinä puhutaan ähm, samaa sukupuolten avioliitoista tai kumppanuuksista. Tämä todennäköisesti antaa hiukan joustavuutta. En tiedä, onko kaikilla jäsenvaltioilla jompi kumpi, mutta meillä saattaisi kuitenkin syntyä ongelmia, jos annetaan ulkomaan kansalaisille oikeuksia, joita sen maan kansalaisilla ei ole. Sitten minä itse ja kollegani herra Jovinen ovat jättäneet tarkistuksia liittyen ammattipätevyyksien tunnistamiseen ja siitä, mitä e- etua siitä on liikkuvuudelle. Toivottavasti esittelijä voi ottaa ne huomioon. Mitä tulee siirtymäkauden toimenpiteisiin, ja näistä onkin keskusteltu täällä, on useampia tarkistuksia, joilla halutaan poistaa kommentit liittyen siihen, että toisesta jäsenvaltiosta tulevilta työntekijöiltä tällä olla myönteinen vaikutus jäsenvaltion talouteen, niin minä en todellakaan tukisi tätä, vaikka minä tulen maasta, joka ei ottanut käyttöön siirtymäkauden toimenpiteitä, eikä sillä ole aikomustakaan sitä tehdä, niin olen sitä mieltä, että jos on kyse siirtymäkauden toimenpiteistä, niin jos jäsenvaltiolla on syitä ottaa niitä käyttöön ja voi sen perustella, niin meidän ei tulisi tuomita sitä se ei varmastikaan ole vapaan henkilöiden vapaan liikkuvuuden hengen mukaista, mutta kuitenkin meidän tulisi yrittää rohkaista jäsenvaltioida eikä e, e, eikä tuomita niitä. Meidän pitäisi rohkaista niitä siihen, että ne eivät tällaisia toimenpiteitä ottaisi käyttöön. Ja sitten viittaus siihen tosiseikkaan, että ne jäsenvaltiot, joissa tällaisia toimenpiteitä ei otettu käyttöön, niin siellä ei ole ollut mitään kielteisiä vaikutuksia. Se on tärkeää myöskin nostaa esiin. Vielä pari nopeaa kommenttia. Luin tarkistuksen 26 vihreiltä hyvin tarkkaan ja siinä puhutaan eh, henkilön vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionin perusvapautena. Se on hyvä. Ja sitten korostaa, että Mm, että EU noudattava työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvissä asioissa oikeuksiin perustuvaa toimintatapaa se on hyvä asia. Mutta meillä on myös palvelujen ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Jos oikeuteen perustavaa toimintatapaa soveltaa ainoastaan henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen, niin silloin mahdollisesti samaa pohjaa vaaditaan tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkuvuudelle. Jos katsomme jotenkin kysymyksiä, jotka me ovat menneet tuomioistuimen eteen, esimerkiksi Lavallin tapaus, jossa oli ristiriita työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja lakoikeuden välillä. Jos yksi asia on oikeuksiin perustuva, niin silloin ne eivät ole tasa-arvoisessa asemassa tuomioistuimen edessä. Ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten oikeuksiin perustuva työntekijöiden liikkuvuus olisi vaikuttanut Lavallen tapaukseen. Minä oletan, että kielteisesti se ei ainakaan ollut tämän valiokunnan toiveiden mukaista. Minä en ole kuitenkaan mikään asiantuntija, mutta asia on tarkasteltava huolella. Ja lopuksi meillä on tässä hyvä tarkistus, jossa esitetään kysymys siitä, että luotaisiin eh, eräänlainen tulostaulukko esteistä, joita on eh, unionin työntekijöiden vapaan liikkuvuuden tiellä. Tästä voi olla hyötyä kansalaisille, jotka haluavat mennä yhdestä maasta toiseen. En laisinkaan ymmärrä tarkistusta 53. Siinä puhutaan sosiaalisista ongelmista, joita laajentuminen on voinut aiheuttaa. En ymmärrä sitä, enkä tiedä mitä sillä halutaan tarkoittaa. Niin, ja lopuksi tukisin tarkistuksia myös omaa tarkistustamme 95, jossa puhutaan siitä, että pyydetään, että komissio julkaisee myönteiset vaikutukset, joita työvoiman liikkuvuudella on saatu, ja lisätään kansalaisten tietoisuutta liikkuvuuden myönteisistä vaikutuksista. Kuten, kuten vihreät sanoivat, liian usein kuulemme kielteisistä vaikutuksista, ainakin oletetuista kielteisistä vaikutuksista, joka sitten taas johtaa erilaisiin ongelmiin ja mukalaisvihaan. Mutta vielä lopuksi kiitoksia esittelijälle kaikesta työstä. Eh, eh, Kiitokset. Toivotan tervetulleeksi toimittajaryhmän, joka on täällä Estremadunan alueelta Espanjasta. He tulevat, eh, minä olen Portugalista, Portugalista ja Ähm, tässä äh, olemme siis äh, lähestulkoon naapureita ja, äh, ja Terkas kollegamme Terkas on kutsunut tämän ryhmän tänne ja olkaa siis tervetulleita. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa rovaissa. Olkaa hyvä. I just want to shortly... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kommentti siihen, mitä Rova Haakin sanoi. Olen samaa mieltä tästä vihreiden äh, äh, tarkistuksesta äh, sama sukupuolten avioliitosta. Jos muistan oikein, 14 maassa EU:ssa on tämä kumppanuuslaki ja sitten 4 tai 5 maata ovat hyväksyneet nämä niin sanotut sukupuolineutraalit avioliitot. Ja sitten on kolme maata, joilla ei ole mitään lainsäädäntöä ollenkaan ähm, sellaisille ähm, pariskunnille, jotka ovat jo samaa sukupuolta, niin että tämä tarkistus varmastikin ähm, pyrkii tasaveroiseen kohteluun, mutta itse asiassa se luo epätasaveroisempaa kohtaloa. Niitä minä en ymmärrä sitä, miten ne ihmiset, jotka tulevat sellaisista maista, jossa on tämän tyyppinen laki, voisivat äh, saada kaikki nämä sosiaaliturva etuisuudet sellaisessa maassa, jossa ei ole mitään tämän tyyppistä lainsäädäntöä olemassa, niin että mm, tämä on todella läheisyysperiaatteen toimipiirin kuuluvaa e, ja epäilenpä mikä lienee EUn kanta sitten tähän muutoin. Então, acabamos esta ronda de intervenções. Tähän päätämme siis tämän keskustelukierroksen ja huomaamme, että täällä on erilaisia näkemyksiä jostakin tietystä aiheesta. Erityisesti tämän viimeisen äh, kohdan osalta, kun kysymys on siis eri sukupuolta, eikö sama sukupuolta olevien henkilöiden avioliitoista, mutta tässä on myöskin hyvin tärkeä kysymys, joka liittyy työntekijöiden oikeuksiin, kun kysymys on sosiaalisesta dumppauksesta. Tässä on ollut erilaisia ehdotuksia ja tarkistuksia on jätetty. En tiedä, josko kollega Ungurianu käyttää vielä loppukommenttipuheenvuoron tästä koko keskustelusta. Haluatteko käyttää puheenvuoron vielä? Eh, intervenção ainda final mutta voitte vetää kaikki langat yhteen tästä keskustelusta. I'm grateful, I'm impressed. Kiitoksia puheenjohtaja, olen kiitollinen, olen vaikuttunut näistä kommenteista. Ne todella lisäävät tätä keskustelua. Minä haluaisin vain periaatteellisen lausunnon antaa, joka koskee kaikkia kommentteja, joita täällä on tehty. Tämä mietintö koskee liikkuvuutta. Tämän mietinnön ongelma on liikkuvuus ja työntekijöiden liikkuvuus on todellakin Euroopan laajuinen ongelma. Miksi? Koska meillä on vielä esteitä. Ja tämä on todellinen skandaali mielestäni. Ja vihreät kollegat, jotka mainitsivat romanialaisten kokemukset Hollannissa, ei tässä ole kyse pelkästään romanialaisista. Tämä on ongelma, joka meidän on nyt ratkaistava riskinä on, että tähän mietintöön nyt viemme kysymyksiä tai toimenpiteitä, jotka eivät kuulu tämän ongelman pariin. Meidän täytyy ratkaista se, mikä on ratkaistavissa ensin. Muuten riskinä on, että muutamme tämän mietinnön, ja se ei tule olemaan mahdollista, jonkinlaiseksi hyvinvointi doktriiniksi tai varastaa työn kollegoiltamme, jotka käsittelevät eläkkeitä ja niin poispäin. Nyt kaikkiin näihin kommentoihin yritän puhua on lyhyesti. En ehdi varmaan käsitellä kaikkea, mutta yritän tehdä sen tulevissa keskusteluissa. Edustaja Blinkevich Jute aivan oikein alusta asti korosti sitä ongelmaa, mikä tässä mietinnössä on. Nimittäin, että kaikki esteet pitäisi poistaa. Hän mainitsi myöskin työntekijöiden liikkuvuuden kielteiset vaikutukset lähtömaissa, ja olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Perheet hajautuvat. Itä-Eurooppa on täynnä perhedraamoja, jotka vain lisääntyvät päivä päivältä ja me olemme tästä samaa mieltä ja voimme tätä asiaa työstää. Edustaja Turunen, ongelma, joka mahdollisesti liittyy tähän mietintöön, mutta en ole aivan varma, liittyykö se lähetetyt työntekijät. Luulen, että se on eri kysymys, eikä se ole tämän mietinnön aihe. Sitä paitsi meillä tulee olemaan tiedonanto komissiolta lähetetyistä työntekijöistä syyskuussa, joten me emme voi nyt mitenkään käsitellä tätä kysymystä ennen tuota tiedonantoa. Herra Koferati, olen aivan samaa mieltä. Elinolosuhteet ja työskentelyolosuhteet, niitä ei voida jättää huomiotta. Henkilö, joka työskentelee uudessa maassa, valitsemassa maassa, hänen on työskenneltävä ja elettävä ihmisarvoisissa olosuhteissa. Eläkkeistä en tiedä, voimmeko käsitellä tätä monimutkaista asiaa tässä mietinnössä. Ehkä voimme ottaa sen esille, mutta emme sitä varmastikaan voi ratkaista. Haluaisin kiittää myös edustaja Cornelisenia. Tämä oikeuksiin perustuva toimintatapa, joka on ensimmäinen ristiriita tässä se hiukan valottui edustaja Harkinin kommenteilla. Jos me vaadimme tätä lähestymistapaa, astumme oikeudelliseen loukkuun, jota ei ole helppo purkaa, koska nämä, tämä aiheuttaa meidät oikeudelliseen ristiriitaan. Olen myös iloinen siitä, että hän aikoo puuttua Alankomainen hallituksen yritykseen entisestään rajoittaa äh, romanialaisten bulgarialaisten äh, pääsyä Alankomaiden työmarkkinoille. Kyllä Kroatia ymmärtääksemme on seuraava jäsenvaltiomme ja olisi todellakin naurettavaa uudelleen käsitellä näitä samoja kysymyksiä, kun Kroatia liittyy EU-hun. Ja päättääkseni tämän keskustelun haluaisin kiittää edustaja Harkinia hänen kommenteistaan. Ja haluaisin, nostaisin hänen viimeisen kommenttinsa koskien sitä, että komission täytyy julkaista tietoa, todellista eh, tilastofaktaa erityisesti Itä-Euroopan työntekijöiden läsnäolosta eh, muualla Euroopassa. Itse asiassa tätä tietoa on olemassa. Se on eh, julkaistu, mutta ehkä se pitäisi muotoilla uudelleen, jotta se olisi helpommin sulatettavissa, koska tämä tieto on kyllä hyvin vaikuttavaa päinvastoin kuin leiristössä levitelty myytti että joko Englannissa tai Portugalissa tai missä ikinä, että e, ulkomaiset eurooppalaiset työntekijät ovat haitallisia maantaloudelle, niin todellisuus osoittaa, että se on, ne ovat hyödyksi taloudelle. Yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla arvioidaan, että ulkomaiset työntekijät kattavat prosentin BKTstä. Tätä ei voida jättää huomiota ja haluaisin Rova Harkinin kautta ottaisin Irlannin esimerkin, joka on erinomainen esimerkki. Irlanti otti vastaan suuren haasteen, kun se ei asettanut esteitä ulkomaisille työntekijöille ja koko tämä koe onnistui erinomaisesti. Kiitoksia. Eh, Kiitokset. Näin pääsemme keskustelun loppuun ja haluaisin vain äh, kertoa kahdesta seikasta. Seuraava kokous 20.25. Äh, päivä toukokuuta. Ja silloin varmastikin voimme keskustella lisää. Ja äh, varmastikin hyväksymme myöskin 15-16 päivien kokouksien aikana tämän. Ja sitten heinäkuun täysistunnossa käsittelemme tätä asiaa. Tämä on siis aikataulu tämän mietinnön käsittelemiselle. Näin ollen olemme päässeet tähän keskustelun loppuun ja voimme päättää myöskin kokouksen tähän. Ja muistutan teitä, että huomenna kello yhdeksän äh, jatkamme työskentelyä. Ja ähm, silloin pyydän, että valmistaudutte äänestämään. Haluan kiittää kaikkia teitä osallistumisestanne ja haluan kiittää myöskin tukkausta. Kiitos.